colleagues, uh, please take your seats. Hyvät kollegat, olkaa hyvät istuutukaa. Aloitamme kokouksen. Hyvät kollegat, aloitamme tämän kokouksen hieman viiveellä. Komission jäsen on unohtanut silmälasinsa. Tämä on selvästi inhimillinen merkki komission jäseneltä. Hän on nyt lainannut jonkun toisen silmälaseja. ja komission jäsen tuossa vitsailee, mutta en kerro, mitä hän sanoi. Jos hän siis tekee virheitä, ne ovat kyllä hänen henkilökohtaisia virheitään, jotka johdu lasien puutteesta. No, tässä olen solidaarinen enkä laita omia silmälasiakaan päähän. Dimitris Avramopoulos on täällä siis komissiosta. Meillä on tietysti viisi komission jäsentä, jotka käsittelevät meidän asioitamme, mutta tämä on ainoa komission jäsen, joka käsittelee pelkästään oikeus- ja sisäasioita. Hän on nyt pitänyt lupauksensa tulla mahdollisimman pian valiokuntaan vierailulle ja puheenjohtajana minun täytyy sanoa, että hän on ollut jatkuvassa yhteydessä meihin kuulemisen jälkeen. Tämän halusin todellakin vielä erikseen todeta, että hän on näitä meidän käsittelemme asioita hoitanut jatkuva, jatkuvasti. Ja hän on ollut todellakin meihin ja henkilökohtaamme jatkuvassa yhteydessä ja haluaisin kiittää siitä. Eilen, kuten hän varmasti kertookin, kaikki parlamentin valiokuntien puheenjohtajat tapasivat koko komission kollegin ja oikeus- ja sisäasiat hänen salkkunsa oli yksi tai sitä pidetään yhtenä keskeisimpänä salkkuna tässä kollegiossa. Timmermans puhui tästä maahanmuutto ja esimerkiksi tietosuoja-asetus ovat keskeisiä asioita tällä kaudella, joten on hienoa, että, että Avramopoulos on tullut ensimmäistä kertaa tänne valiokuntaan. Hän puhuu nyt 10-15 minuuttia ja sitten koordinaattorit saavat puheenvuoron ja sen jälkeen tietysti muutkin jäsenet saavat puheenvuoron. Sanon vielä nopeasti, että tämä ei ole ainoa keskustelu komission jäsenen kanssa. Tämä on osa tiettyä menettelyä. Tietysti olisi hoikottelevaa puhua kaikesta, mutta puhutaan nyt kuitenkin niistä pääasioista. Puhukaa olennaisimmista kysymyksistä tänään vaikka olisikin houkuttelevaa puhua aivan kaikesta, sillä tämä on laaja ala. Eli puhukaa päällimmäisistä kysymyksistä. Komission jäsen nimittäin tulee tänne uudelleenkin tänne valiokuntaan. Eli komission jäsen, olkaa hyvä. Ja sen jälkeen jäsenet saavat esittää kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja kovasti, koska äsken kommentoitte sitä, olenko inhimillinen vai en, niin tässä valiokunnassa – ei voi olla muuta kuin inhimillinen. Se on ihan valiokunnan luonnekin. Arvoisa parlamentin jäsenet, herra puheenjohtaja, ensinnäkin toteaisin teille, että minulle on kunnia ja ilo olla täällä tänään. Ensimmäiset neljä viikkoa virassa ovat olleet kiireiset, sen voin todeta. Viime viikolla, kuten tiedätte, sain esikasteen, ensikasteen myös täysistunnossa. Olen ollut useissa tapaamisissa ja kokouksissa myös, jotta voin kertoa poliittisesta linjastani tärkeimmissä kysymyksissä ja ennen kaikkea ajatella meidän työohjelmaamme se ensi vuonna, että voimme sitten määritellä strategiaa joissakin tärkeimmissä kysymyksissä. Minä viittaan osittain myös tähän työhön omassa puheenvuoronossakin. Ensinnäkin Aloitan maahanmuuttoasioista puheenjohtajavaltion kanssa. Meillä olikin jo tilaisuus keskustella viime viikolla Strasbourgissa aiheesta. Esittäisin kiitokseni teille kaikille myös hedelmällisesti ja rakentavasta keskustelusta. Nimenomaan ajatellaan muuhun maahanmuuttopaineen mittakaavaa, yhteisiä toimia, ja turvapaikanhakijoille tarjottavia turvallisia reittejä, kuten myös ajatellen yhteistyötä kolmansien kanssa. Olen tarkkaan pannut korvan taakse teidän puheenvuoronikin. Jos ajatellaan, mikä tilanne nyt on täytäntöönpanossa niissä toimissa, joista sovitti välimerityöryhmässä, ja mitä osaneuvoston päätelmistäkin todettiin lokakuussa, niin minä halusin teidän kiinnittävän huomiota tässä – tulostauluun, jonka olemme toimittaneetkin teille. Minä uskon, että tässä vaiheessa se vastaakin useimpiin kysymyksiinne. Minulla oli tarkoitus jatkaa tähän suuntaan. Odotan mielenkiinnolla teidän taitoslauselmaanne viime viikon keskustelun jäljiltä. Meidän täytyy nyt nopeuttaa toimintaa, jotta voisimme puuttua rikollisverkostoihin ja salakuntien toimintaan. He loukkaavat maahanmuuttajien perusoikeuksia ja he, meidän henki on suorastaan vaarassa. Tämä on yksi painopistealueistani työssä, että voidaan välttää ihmisuhrien syntyminen. Komissio on kehittelemässäkin tästä syystä EU-tasoista suunnitelmaa, jotta voitaisiin torjua salakuljetusta mutta niin, että kunnioitetaan kuitenkin täysimittaisesti perusoikeuksia kaikkien muuttajien kohdalla, olipa heidän asemansa mikä tahansa. Tein tämän viestin hyvin selväksi myös puheenvuorossani perusoikeusvirastokokouksessa, kokouksessa, jossa nimenomaan puhuttiin maahanmuutto- ja perusoikeusasioista. Me olemme jo tehneet aloitteita vahvistaaksemme hätäsuunnitelmia ja jotta voisi tutkintavalmiuksia myös vahvistaa ja asettaa syyllisiä syytteeseen yhteisin toimin myös Europolin kanssa. Jos me haluamme todellakin jotain pysyvää aikaan, niin ponnistelujen on oltava osa integroitua lähestymistapaa, missä Euroopan unionin toimet saavat rinnalleen myös tiiviimpää yhteistyötä kolmansimaiden kanssa. Yksi hyvä esimerkki integroidusta lähestymistassa on kartumiprosessi, joka Roomassa viime viikolla käynnistettiin, kuten tiedätte. Prosessi on hyvä esimerkki siitä, miten saadaan mukaan poliittiseen vuoropuheluun kolmansia maita perustuen keskinäiseen luottamukseen ja yhteisiin etuihin, niin että rinnalla on myös konkreettisia hankkeita ja niiden tueksi varoja. Ensi kertaa olimme siis saman pöydän ääressä. Alkuperämaat, kauttakulkumaat ja kohdemaat. Prosessin yhteydessä rahoitamme ensimmäiset hankkeet, jotka tukevat pakolaisia, jotka ovat tulleet itäisestä Afrikasta rannoillemme. Lisäksi EU-varoja on myös otettu käyttöön, jotta voidaan auttaa vahvistamaan yhteistyötä Afrikan kumppaneittemme kanssa, jotta voitaisiin torjua salakuljetusta ja ihmiskauppiaita. Viime viikon kokouksessa Roomassa saatiin aika poliittisesti paljon merkittävää. Ei pelkästään siitä syystä, että vihdoinkin saatiin samaan pöydän äärelle maita, kuten Eritrea, Etiopia, mutta myös siitä syystä, että me saimme tilaisuuden kuulla niitä näkemyksiä, joita meidän Afrikan vastapuolellamme on. Sitten puhun laillisesta maahanmuutosta. Minä olen edelleen sitoutunut siihen, että saamme uutta eurooppalaista politiikkaa liittyen säännönmukaisen maahanmuuttoon. Se olkoon tärkeimmällä siellä myös toiminnassani. Näin voidaan vaikuttaa myös talouskasvuun ja sosiaalisen mallimme suojelemiseen. Minä korostinkin jo OECDn konferenssissa Pariisissa laittoman maahan, laillisen maahanmuuton osalta Pariisissa, että tarvitaan myös valistuskampanjoita. Se on myös yksi hyvä nopea vastaus muiden lisäksi. Voi olla, että Laillista maahanmuuttoa pidetään mahdollisena, mutta kovin ennakoimattomana kanavana. Meidän pitäisi ennen kaikkea keskittyä siihen, että meillä on nimenomaan laillisia kanavia tarjottavana, jotta voitaisiin laatia politiikkaa, teemme läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, myös pk kanssa, ammattiliittojen kanssa ja, ja tämänkin parlamentin asiasta kiinnostuneiden jäsenten kanssa. Te tunnette paremmin asian kuin minä, nimittäin miten vaikeasta kysymyksestä on kyse. Se, että saadaan mukaan myös taloudelliset toimijat, niin se on erittäin tärkeää. Näin voidaan muuttaa maahanmuuton kasvoja. Se on myös ennakkoedellytys sille, että mikä tahansa politiikka onnistuu toiminnassaan. Minä luotan tässäkin teidän arvokkaaseen poliittiseen tukeenne. Me aloitamme siitä, että me tarkastelemme nyt voimassa olevaa politiikkaa, EUn sinistä korttia ja katsoa, miten voitaisiin sen houkuttavuutta ja vaikuttavuutta lisätä. Tärkeää uudessa laillisen maahanmuuton politiikassa on myös, että uudelleen laaditaan opiskelijoiden tutkijoiden direktiiviä. Me olemme tehneet kunnianhimoisia aloitteita myös, että saadaan nykyaikaisempia määräyksiä voimaan. Haluaisin esittää kiitoksen Euroopan parlamentille vahvasta tuesta, jota olette antaneet ehdotuksillemme. Jäsenvaltiot eivät vielä ole saaneet aikaan yhteistä kantaa tähän. Puheenjohtajavaltio Italia on kuitenkin pyrkinyt viemään keskustelua eteenpäin tärkeissä kysymyksissä, kuten muun muassa unionin sisäisessä liikkuvuudessa. Minä toivon, että vuoden loppuun mennessä neuvosto on päässyt sopuun myös valtuutuksesta. Me olemme päättäväisesti pitäytyneet tavoitetasoon ehdotuksissamme. Tässäkin luotan teidän jatkuvaan tukenne jatkoneuvotteluissa. Meidän täytyy pitää mielessä myös se, että useimmat maahanmuuttajat Euroopan ulkopuolelta tulevat muista syistä kuin työnhaussa. Perheen yhdistäminen on kaikkein tärkeimpiä syitä edelleen. Merkittävä määrä viisumeista menisi myös kansallisen suojelun vuoksi tai humanitaarisista syistä. Nämä ihmiset tulevat mukanaan oma koulutuksensa ja omat taitonsa. Nimenomaan isäntämaan etujen mukaista on antaa heille mahdollisuus osallistua täysimittaisesti omien valmiuksensa mukaan elämään. Se, että otetaan tämä työmarkkinoilla myös huomioon, on yksi sellainen alue, missä yhä enemmän – teemme yhteistyötä EU-tasolla. Seuraavaksi palaisin viime viikkoon, kun parlamentti päätti pyytää tuomioistuimen näkemystä PNR-sopimuksen tiimoilta EUn ja Kanadan välillä. Meidän täytyy tässä vielä odottaa tuomioistuimen lausuntoa. Komissio toivoo, että tuomioistuin tuo nopeasti selveyttä tähän sopimukseen niin, että mitä lisää oikeuksia sopimus antaa matkustajille, niin että ne myös toteutuvat käytännössä. Komission mielestä viime viikon päätös ei sinällään vaikuta itse sisältöön tai käynnissä oleviin keskusteluihin EUn PNR-direktiivistä. Tähän liittyy kolme tärkeää seikkaa kuitenkin, jotka liittyvät EUn PNR-säädökseen. Ensinnäkin minkälaista tarvetta on omalle järjestelmälle. Tietosuojapaketti, josta nyt käydään neuvotteluja parhaillaan, ja tietojen säilyttämismääräykset. Siellä on vähän erilaisia järjestelmiä kuin mitä PNR on. Me edelleen tuemme sitä ajattelua, joka on meidän ehdotuksemme taustalla. EUn PNR tarvitaan, jotta voidaan merkittävästi edistää kaikkien Euroopassa asuvien turvallisuutta. Jotkut teistä ovat edelleen vähän epäileväisiä, eli tarvitaanko ylipäätään PNR-järjestelyjä. Minä olen kyllä valmis helpottamaan tätä, että asiantuntijat jäsenvaltiot voivat antaa käytännön esimerkkiä siitä, miten PNR-väline on ollut hyvin tärkeä, kun on torjuttu terrorismia ja vakavaa rikollisuutta. Olemme valmiita kyllä vastaamaan myös kaikkiin jäsenten kysymyksiin. Olisi myös hyödyllistä järjestää tällainen esittelytilaisuus mahdollisimman nopeasti, koska meillä on tarvetta tarjota turvallisuutta EUn kansalaisille, mutta samaan aikaan miettiä tarvetta omaksua Euroopan lähestymistapa asioihin, niin me uskomme komissiossa, meidän täytyy toimia nopeasti ennakoiden välttämättömiä tekijöitä tässä välineessä, myös ajatellen, mitä tekijän, tietosuojapaketti saattaa vaikuttaa, jos se aikanaan hyväksytään. Komissio uskoo, että on tarvit, tarve tehdä paljon muutoksia PNR-ehdotukseen, jotta voitaisiin mahdollisimman korkea perusoikeustaso myös tietojen säilyttämisessä varmistaa se, että ehdotus noudattaa täysimittaisesti määräystä tiedon säilyttämisestä. Eli vahvistetaan ensinnäkin valvontaa toiminnassa, kun ajatellaan kansallista PNR-yksikköä, joka on vastuussa tietojen käsittelystä, ja siellä taustalla täytyy olla myös oma riippumaton tietosuojataho. Täytyy varmistaa myös se, että kun yksikössä työtä tehdään, niin henkilöstön täytyy olla koulutettua myös perusoikeusasioissa ja tietosuoja-asioissa. Me tarvitsemme tietosuoja, takeita komission täytyy saada kaksi vuotta eikä neljä vuotta tarkistakseen direktiivin toimintaa ja sitten kertoa tästä totta kai parlamentille. Me odotamme innolla yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voisimme saada aikaan edistystä EUn PNR-asetuksessa. Me olemme esittämässä myös tarkistuksia ehdotuksemme vielä ja minä todella kehotan ja rohkaisen teitä myös tekemään tähän tarkistuksia. Haluaisin tehdä tässä yhteistyötä kanssanne. Komissio tukee niitä ponnisteluja, joilla pyritään tekemään vahvemman ehdotuksen, ajatellen nimenomaan perusoikeustakeita. Meidän ei pitäisi nyt viivästyttää työtä EUn PNR hankkeessa. Moni, moni jäsenvaltio on jo pystyttämässä omia kansallisia järjestelmiä, sen tiedätte tekin. Me seuraamme hyvin tarkkaan näitä kehityskulkuja sen takamiseksi varsinkin, että tämä työ ei vaikuta perusoikeuksien suojeluun, mukaan lukien myös henkilötietojen suojelu. En palaa tähän samaan kysymykseen enää, joka liittyy kansallisten PNR-järjestelmien rahoitukseen. Me olemme antaneet selkeän vastauksen komissiosta ja teen sen selväksi, että vaikka ei olisi rahoitustakaan, niin jotkut jäsenvaltiot menevät kyllä eteenpäin omine järjestelmineen. Koska meillä ei ole eurooppalaisia sääntöjä ssä, niin vaarana on se, että tulee kovin eri, kirjavia kansallisia järjestelmiä erilaisin suojatasoin perusoikeuksia ajatellen – me tarvitsemme EU-laajuisen järjestelmän. Tämän, tämän lisäksi komissio isännöi tammikuussa kokousta, jossa on kansallisia asiantuntija mukana PNR-hankkeista. Siellä on myös edustajia omista kansallisista tietosuojayksiköistä, niin että voidaan näiden tahojen välistä yhteistyötä vahvistaa. Viime kädessä joudun kuitenkin huomioimaan myös molemman lainsäätäjän tahdon. Siksi vetoankin teihin täällä. Kyse on realistisesta valinnasta. Me voimme tehdä yhteistyötä, jotta voidaan merkittävästi parantaa nykyistä ehdotusta ja tarjota korkeaa suojatasoa kansalaisella EU-tasolla. Sitten vielä muutama sana tietojen säilyttämisestä. Vanha tietojen säilyttämisdirektiivi on ollut jo mennyttä, mutta televiestintädirektiivi voi olla hyvin tärkeä lainvalvonnassa, varsinkin, jotta voidaan e- ennaltaehkäistä ja torjua vakavaa rikollisuutta ja terrorismia. Siksi meidän täytyy miettiä sellaista politiikkaa, joka takaisi ensinnäkin sen, että voidaan yksityisyyttä suojella, mutta myös henkilötietoja suojella, siis turvallisuutta kansalaisille ja taata myös sisämarkkinoiden hyvä toiminta. Uusi komissio lupausten mukaan tarkastelee myös parhaimpia vaihtoehtoja mennä eteenpäin ajatellen televiestintätietojen säilyttämistä huomioiden kaikki näkökohdat. Tässä tuomioistuimen tuomio direktiivin osalta on osvitta meille. Minä haluaisin kertoa teille myös siitä, mitä on nyt vireillä ongelmassa, joka liittyy ulkomaalaisiin taistelijoihin. Me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta olisi yhtenä lähestymistapa ja käyttää näin hyväksi EU-lainsäädännön takamia mahdollisuuksia ajatellen passitarkastuksia tai henkilötarkastuksia. Komissio aikoo antaa ohjeistusta rajavartioille jatkossakin – me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, että voidaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön panna myös Schengen tietojenvaihtojärjestelmää. Näin voidaan mahdollistaa nopeampi tiedonvaihto niistä kuulutuksista, joita on ulkomaalaisista taistelijoista. Sitten vielä muutama sana älykkäistä rajoista viimeaikaisten keskustelujen pohjalta älykkäistä rajoista eri lainsäätien kesken komissio aikoo tehdä uuden ehdotuksen ja sitten vetää pois 2013 lainsäädäntöpaketin. Toiseksi testausvaihe tässä käsitteessä saatettaneen päätökseen ensi vuoden syyskuun loppuun mennessä. Komissio esittelee uuden ehdotuksensa sen jälkeen 2015 loppupuolella tai 2016 alkupuolella. Tarkistuksen tarkoituksena on puuttua niihin huoliin, joita parlamentilla neuvostolla on ollut, ja näin saadaan mahdollisimman suuri teho älykkäistä rajoista, myös kustannushyötyn näkökulmasta ajatellen. Euroopan parlamentin osallistuminen älykkäisten rajojen kehittämiseen on tärkeää, kun me ajatellaan tätä nykyistäkin tarkistamisvaihetta. Me teemme läheistä yhteistyötä teidän kanssanne, varsinkin kahden esittelijän kanssa, Alain Fajon ja herra Diesteveran kanssa. Odotan mielenkiinnolla myös kuulemista kansallisten parlamenttien kanssa helmikuun loppupuolella. Tämän lisäksi haluaisin kiittää teitä minulle osoittamastanne kirjeestä, jossa kutsuttiin muun muassa minut kolmikantaneuvotteluihin vielä joulukuussa. Mutta en liiottele ollenkaan, kun sanoin, että valitettavasti minun kalenterini on aika täynnä seuraavat kolme viikkoa. Yhdeksäs päivä täytyy olla Genevessä tärkeässä kokouksessa, joka liittyy syyrialaisten pakolaisten uudelleen sijoittamiseen. Ja kymmenes puolestaan meidän kaikkien komission jäsenten täytyy mennä Luxemburgiin kollegion kokoukseen, jossa me astumme virkaan julallisesti. Minä ehdotan, että kokous kyllä järjestetään, koska se on toki tärkeää, että se ennen koreperia vielä järjestetään. Minun pääjohtani voi tällä kertaa edustaa minua. Me olemme myös tehneet aloitteen pyytää neuvostoa antamaan teille suuntaviva luonnokset toisesta vaiheesta, joka liittyy tämän konseptin testaamiseen. Tässä vaiheessa komissio pidättää aloiteoikeutensa. Tarkoituksemme on kuitenkin tehdä yhteistyötä sekä neuvoston että parlamentin kanssa. Kun mainitsin tässä jo kirjeenne, niin edelleen ilmoitamme tästä myös tietosuojaviranomaisille. Arvoisat parlamentin jäsenet, ensimmäinen kuukausi on ollut ankara Ennen kuin virkaan edes astunut, oli paljon jo suunnitelmia vireillä. Me olemme tarttuneet työhön ja paljon on vielä työsarkaa edessä. Minun toiveeni on, että me voisimme olla yhä enemmän yhteydessä parlamentin jäsenien tietyissä aiheissa. Jatkuvasti käydä vuoropuhelua myös tämän valiokunnan kanssa. Minun tarkoitukseni oli aloittaa keskustelut viime viikolla, mutta nyt sain teidän ansiostanne mahdollisuuden keskittyäkin täysistuntoasioihin. Kiitoksia. Okay. At least one man. Ainakin melkein yksi jäsen yritti taputtaa, sehän on myönteistä, että saaneet, että saaneet nyt tarpeeksi sympatiaa, vaikka unohditte silmälasit komission jäsen. Hyvä uutinen kuitenkin teille. Meillä on ennätys valiokunnassa Jokainen jäsen, joka täällä on nyt paikalla, haluaa pitää puheenvuoron. Jopa se yksi jäsen, e, joka ei ole edes paikalla, laittoi tekstarin, että haluaa käyttää puheenvuoron. Varmasti henkilökunnankin jäsenet haluaisivat käyttää puheenvuoron. 26 puheenvuoroa pyyntöä, vaikka niin monta jäsentä ei ole edes paikalla. E, siis enemmän puheenvuoropyyntöjä kuin edes jäseniä on paikalla, se on hyvä merkki mutta neljän vuoden, neljän vuoden kuluttua tilanne on varmasti erilainen. Mutta ongelma on nyt on se, että emme saa keskustelua loppuun viiteen mennessä, sillä komission jäsen tiedätte, että puhuitte melko pitkään, 20 minuuttia oli suunniteltu, joten kollegoiden pitää käyttää vain kaksi minuuttia. Kolme, kolle, koordinaattorit saavat kuitenkin kolme minuuttia puheaikaa, koska he ovat koordinaattoreita. Mutta aloitamme nyt EPPn koordinaattorista ja kollegat, keskittykää keskeisimpiin kysymyksiin, mutta koordinaattorit varmasti puhuvat useammasta aiheesta. No, Roberto, Roberta, EPP. Kiitoksia komission jäsen tästä puheenvuorosta ja mukavaa, että piditte lupauksenne kuulemisessannehan lupasitte pitää tiivistä yhteyttä tähän valiokuntaan. No sitten maahanmuuttoasioista. Tämä aihe on meille edelleen sellainen, joka aiheuttaa paljon huolta. Se on aihe, jota ei voi käsitellä erillään muista asioista, siihen täytyy löytää hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa, kokonaisvaltainen strategia, joka ottaa huomioon kaikki maahanmuuttoon liittyvät seikat. Muutoin emme saavuta tavoitteitamme. Se, mitä nyt Välimerellä tapahtuu, on ihan suora seuraus siitä, mitä Afrikassa tapahtuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Libyassa, muualla. Mutta vastaus ei voi olla se, että Euroopasta tehdään jokin murtamaton linnake. Meidän täytyy taistella näitä järjestäytyneen rikollisuuden verkostoja vastaan. Nehän hyödyntävät näitä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Euroopan unionilla on tässä tärkeä rooli ja EUn tulisi tehdä yhteistyötä jokaisen jäsenvaltion kanssa, jotta tälle kauhealle tilanteelle saadaan jokin järkevä loppu. Eurooppalaiset ongelmat ja aiheet vaativat eurooppalaisia ratkaisuja. Te otitte esiin joitakin toimia, joita tässä voidaan tehdä ja joihin komissio ryhtyy vahvistaakseen eurooppalaista vastausta tähän tilanteeseen. Frontexin ja EASON ja muiden tulisi saada käyttöönsä mahdollisimman paljon resursseja, jotta ne voivat hoitaa oman työnsä. Sitten PNR, eli matkustajarekisteritietoasiasta. Viime viikolla tehtiin päätös tästä EUn ja Kanadan välisestä PNR-tietovaihdosta. En tiedä, kuinka se tulee vaikuttamaan PNR-direktiiviin omasta mielestäni. Ja tiedän, että muutkin kollegat ottavat tämän asian esiin. Tämä direktiivi lisää turvallisuutta ja se luo järjestelmiä, joita pystytään valvomaan ja se hyödyttää kaikkia EUn kansalaisia. Lopuksi vielä kansalaisuudesta. Tämä on sellainen aihe, joka myös kuuluu teidän salkkuunne. Ja haluaisin puhua Maltalla tapahtuvasta kansalaisuuksien, kansalaisuuksien myynnistä. Maltalaisviranomaiset ja komission edustajat ovat keskustelleet tästä muun muassa viime vuonna. Meillä on ihmisiä, jotka ostavat passeja näiden ihmisten kuuluisi asua Maltalla vähintään vuosi ennen kansalaisuuden saamista, mutta näitä ajanjaksoja ei kunnioiteta. Kiitos. Thanks, Roberta. Kiitos, Roberta. Roberta kunnioitti kolmen minuutin puheaikaa, joten muutkin koordinaattorit, olkaa hyvät ja kunnioittakaa sitä. SD-ryhmän koordinaattori. Kiitos herra Avramopoulos. Maahanmuuttoaihe on hyvin monisyinen. Toivon, että te yhdessä meidän kanssamme puolustatte vapaata liikkuvuutta EU:ssa. ssa niitä hyökkäyksiä kohtaan, joita tulee tietyistä jäsenvaltioista. Meidän pitää myös puolustaa oikeutta yksilölliseen turvapaikkaan. Ja meidän pitää taata se, että pakolaiset löytävät turvallisen reitin e- EU-hun, jotta voi, ja voivat esittää turvapaikkahakemuksen. Ja teidän salkkuunne kuuluu myös työperäinen maahanmuutto, ja te mainitsittekin siitä jo muutamia asioita. Minusta on hieman häiritsevää, jos maahanmuuton otsikon alaisuudessa puhutaan myös ihmiskaupasta. Ihmiskauppa on vakava rikos ja se on kasvavaa liiketoimintaa rikollisjärjestöille, mutta mielestäni tätä asiaa pitäisi käsitellä järjestäytyneen, rikollisuuden torjunnan otsikon alaisuudessa. Muuten tämä johtaa myös keskusteluihin kansanjoukossa. Ehkä tässä ymmärsin nyt väärin tulkauksen takia, mutta haluaisin puhua vielä rikosoikeudesta. Ymmärsin, että kansalliset matkustajatietorekisterit johtavat siihen, että kansalaisten oikeuksia suojellaan eri lailla. Mutta mielestäni tämä on outoa, sillä hän EUn tasolla ollaan sovittu perusperiaatteesta, miten näiden perusoikeuksien suojelu voi olla erilaista, kun on kyse kansallisista säännöistä. Me olemme keskustelleet näistä asioista myös tällä viikolla ja haluaisin myös kysyä teiltä, voitaisiinko tätä asiaa selventää, sillä on paljon toimia turvallisuuden alalla, mutta me kuulemme eri järjestöiltä EU-tasolla, mutta myös jäsenvaltioiden tasolla usein, että nämä toimet rikollisuuden torjumiseksi eivät ole missään yhteydessä toisiinsa. Jäsenvaltiot eivät kaikki edes käytä olemassa olevia välineitä, eli me emme voi arvioida, miten paljon tarvittaisiin itse asiassa uusia välineitä, olisivatko ne yleensä tarpeen. On hienoa, että sanoitte, että mahdollisen eurooppalaisen matkustajatietorekisterisopimuksen suhteen pitäisi myös selventää, mitä tietosuojapaketissa tapahtuu, ennen kaikkea direktiivin suhteen. Entä sitten nämä nämä teletunnistetietojen tallentaminen, mitä sen kanssa tapahtuu. Nyt haluaisin jäsenvaltiolta myös tarkempia tietoja näistä ulkomaisista taistelijoista, vaikka myös jäsenvaltioista, joilla ei ole tätä matkustajarekisteriä. Kiitos Birgit, mainitsit melkein kaikki asiat tässä puheessasi. Nyt sitten ECRn puolesta Timothy Kirkhope. Commissioner, first komission jäsen, kiitos ensinnäkin komission jäsenelle hyvin kattavasta erittelystä nykytilanteesta. En pitkästytä teitä joka ikisellä asialla uudelleen. Kuitenkin olen iloinen kommenteistanne PNRn osalta. Aina kun minä olen tehnyt läheistä yhteistyötä tässä ja pyrkinyt huomioimaan myös kollegojen tarpeet ja toiveet tässä valiokunnassa, niin yhtä kiinnostunut olen kuulemaan, aikoko komissio tehdä tarkistettuja ehdotuksia, esityksiä. Totta kai minä olen valmis tekemään yhteistyötä ei pelkästään kollegojen kanssa, vaan myös tarkastelemaan niitä ehdotuksia, joita komissio tekee, niin että päästään eteenpäin näissäkin asioissa. Minulla on ihan täsmällisempikin kysymys. Minä haluan ottaa esille nimittäin menettelyt ja myös turvapaikkahakemusten käsittelyn kautta Euroopan. Me kaikki tiedämme, että on aika ikäviä tapahtumia ollut, kun ihmisiä on sijoitettu yksittäisiin maihin. En tiedä, olisiko komissio ehkä tarkastelemassa tarkemmin näitä eroja, menettelyjen laadukkuutta näiden henkilöiden käsittelyssä ja minkälaisia vastaanottovalmiuksia on tarjolla varsinkin ajatellen alaikäisiä, siis lapsia. Nimittäin se, mikä on huolestuttanut minun vaalipiirini äänestäjä minua itseänikin on se, että olivat perustelut tai laillisuusväkekortit mitkä tahansa, kun niitä sovelletaan tässä koskien maahanmuuttajia tai eri olosuhteita, niin meidän täytyy erityisesti pitää mielessä humanitaariset valmiudet, varsinkin lasten kohtelussa. Kun ajatellaan, että standardit ja laatu vaihtelee kovasti vastaanottoolojen kohdalla, niin lasten kohdalla me emme tällä vuosituhannan eurooppalaisena voi olla kovin ylpeitä. Kiitos. Thank you, Timothy. Um... Kiitos, Timothy. Ja Alde ryhmän puolesta koordinaattori Cecilia Wikström. And thank you, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myös komission jäsenelle, että tulitte tänne live-valiokuntaan tänään. Minulla olisi kysymys teille liittyen Dublin asetukseen ja näihin lapsiin, joilla ei ole aikuista mukana. Kuten tiedätte, kun tästä uudesta Dublin-asetuksesta neuvoteltiin, keskustelimme artiklasta kahdeksan ja siitä, että näissä, näiden lasten tapauksissa tulisi odottaa tätä oikeuden päätöstä. Kolme toimielintä sitoutuivat siihen, että Dublin-säädöstä muokataan tämän oikeuden päätöksen mukaisesti. No komissio toimi näin ja toimitti meille ehdotuksen, uuden ehdotuksen viime kesänä ja sitä kovasti arvostimme. Teidän esityksenne oli tervetullut täällä Libessä, koska se noudatti tuota oikeuden päätöstä. Minä olen tässä kohtaa utelias tietämään, että oletteko samalla vankalla kannalla puolustamassa komission ehdotusta kuin edeltäjänne, vai oletteko muuttamassa tuota kantaa jotenkin? Haluatteko hiukan lieventää standardeja siitä, mitä Euroopan tuomioistuin päätti? Sen päätöksen mukaan alaikäisiä ei voi lähettää maasta toiseen kuin paketteja, ja että Euroopassa todella pitäisi nyt jo toimia paremmin. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toisekseen sitten olen kuullut joidenkin mainitsevan, että saattaisi olla tulossa päätös liittyen EUn PNRään. Kuten tiedätte, tyrmäsimme tämän ehdotuksen pari vuotta sitten ja halusin kysyä teiltä komission jäsen Avramopoulos, että Tiedättekö, että Hollannin parlamentti on äänestänyt kansallista PNR-järjestelmää vastaan ja että hallitus on nyt lopettanut tuon EU-rahoitteisen hankkeen ja tämä raha palaa EU-budjettiin. Jos kansalliset hallitukset vastustavat näitä PNR-järjestelmiä, puolustatteko te niitä edelleen vai muuttuuko teidän kantanne? ajatteko te pakollista järjestelmää EUn kautta? Ja jos ajatte, ja jos tietosuojaa todella tarvitaan, ja se on eräs teidän kaikkein suurimmista prioriteeteistanne, mikseivät kolleganne komissiossa varmista, että ensin hyväksytään tietosuojadirektiivi, koska se olisi ensimmäinen virstanpylväs, joka tässä pitäisi nyt saada valmiiksi, jotta meillä on selvä oikeudellinen kehys valmiina, kun kerätään matkustajien henkilötietoja. Tässä nämä kaksi, kaksi asiat ja näköjään puhuin tasan kolme minuuttia. Kiitoksia. Hienosti tehty Cecilia. QE-ryhmän koordinaattoreja Cornelia Ernst seuraavaksi. Kiitos komission jäsen tästä esitelmästä ja lausunnoistanne. Maahanmuuttopolitiikasta haluaisin kysyä, että kun puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, niin pitää vastata oikeastaan kahteen kysymykseen kerrallaan. Ensimmäinen kysymys kuuluu, mitä mieltä olette siitä, miten Dublinin järjestelmän kanssa pitää toimia? Tehän tulette Kreikasta, jossa tämä nähdään hyvin voimakkaasti. Turvapaikanhakijat siellä pitää ottaa vastaan. Me, ei se ole minkälaista erottelua tai jaettelua. Haluaisitteko siis pitää kiinni tästä Dublinin järjestelmästä, tehdä töitä sen puolesta, että nämä säännöt pannaan täytäntöön näin, vai näettekö, että tätä pitäisi muuttaa? Toiseksi, kun puhutaan maahanmuutosta, pitää myös puhua uudelleen sijoittamisesta. Tästähän on ohjelma olemassa, mutta jäsenvaltiot eivät, valtiot eivät ole olleet kiinnostuneita siitä, mitä haluatte tehdä uudelleen sijoittamisen vahvistamiseksi, niin että jäsenvaltiot liikkuisivat enemmän tähän suuntaan. Tässä nämä maahanmuuttokysymykseni. Ja sitten vielä haluaisin sanoa, että minä ihmetyttää, että viime viikolla käsiteltiin tuomioistuimessa EUn ja Kanadan välistä matkustajatietorekisteriasiaa on aivan selvää, että tuomioistuimesta on odotettavissa hyvin kriittinen päätös siitä syystä, että direktiivi teletunnistetietojen tallentamisesta kumottiin ja mehän tiedämme kaikki, että matkustajatietorekisterissä on kyse juuri teletunnistetietojen tallentamista mistä muustakaan. Ja nyt te sitten vetoatte sen puolesta, nyt kun juuri asia on käsitelty EU-tuomioistuimessa, niin nyt vetoatte sitten EUn PNR-järjestelmän puolesta. Se minun mielestäni kyllä ei ole enää vakavasti otettavaa. Ja, ja sitten kun e, nyt asia käsitellään tuomioistuimessa, niin eikö pitäisi vähintäänkin odottaa tuomioistuimen päätöstä? Ja minua ihmetyttää kyllä, että nyt ajat tätä asiaa eteenpäin näin nopeasti. Myös tämä sopimus menee varmasti tuomioistuimen käsittelyyn. Eli minä kyllä näen ongelmia tämän asian läpiviemisessä. Mitä te haluaisitte tehdä tietosuojapaketin, joka on meille paljon tärkeä. Mitä haluatte tehdä sen täytäntöön panemiseksi? Mielestäni pitäisi painostaa sen puolesta, että tietosuojapaketti menee läpi. Vetoisin sen puolesta, että te tekisitte tämän eteen töitä, eikä PNRn eteen töitä. Kiitos. Sitten Judith Sargentini vihreiden puolesta. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Koskapa Cecilia ja Korneli ottivat esille jo tietojen säilyttämisen, niin eiköhän se riitä tässä vaiheessa. Vaikkakin alkumalaisena edustajan halusin kyllä ottaa esille saman kysymyksen, kun kerran parlamentti meillä sanoo kiitos ei. Eli mikä on uusi lähestymistapa siis lailliseen maahanmuuttoon? Meillä on nyt komission työohjelma saatu, jonka mukaan pyritään saamaan aikaan uutta maahanmuuttopolitiikkaa. Te juuri totesitte meille komission jäsen, että te haluatte muuttaa maahanmuuton kasvot. Minä haluaisin muuttaa minäkin, mutta meillä on vähän vaikeuksia ymmärtää, miten muuttaa maahanmuuttoa, kun ajatellaan, mitä työohjelma sanoo uudesta maahanmuuttopolitiikasta, ajatellaan operatiivisia toimia terrorismin torjumiseksi tai radikalisoitumisen estäminen, mukaan lukien ulkomaalaiset taistelijat. Minä en oikein usko, että tällä muutetaan vielä maahanmuuton olemusta eikä tällä saada aika mitään uutta politiikkaa. Minä viittaan kuulemiseenne. Arvostin kovasti teidän kielenkäyttöönne siellä. Te osoititte kunnioitusta maahanmuuttajilla, eli täytyy aina katsoa myös työperäistä maahanmuuttoa eri muodoissaan sen takaamiseksi, ja näin minä tulkitsen asiaa, että ne, jotka todellakin matkustavat Eurooppaan ja haluavat tulla tänne, niin voivat tulla nimenomaan laillisesti Laivoissa on kolmenlaisia ihmisiä, ne jotka ovat turvapaikanhakijoita aidosti, ne jotka ovat työperäisiä maahanmuuttajia ilman virallista lupaa tai sitten ne, jotka ovat salakuljetuksen uhreja. Eli meidän pitäisi ottaa pois se tarve, joka on olemassa tulla Eurooppaan epäsäännönmukaisesti, ei säädellysti. Se onnistuu nimenomaan myös ehdottamalla jotain uutta työperäisen maahanmuuton lainsäädäntöä. Te pitäydytte tässä työelämässä sinisen kortin ohjelma. Se koskee korkeasti koulutettua väkeä. Ja se on aika rajallinen keinoltaan, koska lainsäädännössä on omaa, kansainvälisessä on omaa lainsäädäntöä myös tästä. Meidän täytyy miettiä myös kausityöntekijöiden direktiiviä uudelleen ja niin, että voitaisiin jotenkin palk- huonosti palkattu työ laillistaa myös. Näin voitaisiin muuttoliikkeen olemusta muuttaa kun puhutaan sitten opiskelijoista ja tutkijoista ja heidän direktiivistä, niin au pair-sana on kadonnut. Au pair eivät enää ole osa direktiiviä. Au pairit on myös yksi mahdollisuus hyväksikäytölle. Heitä väärinkäytetään, koska heillä ei ole oikeuksia. Sitten karttumin prosessissa, anteeksi nyt vain, että jäsenvaltiot löytäytyvät yhteen Afrikkaan valtioiden kanssa Roomassa. Minä olen lopettelen puheenjohtaja. Ja sitten tehdä Eritrean kanssa sopimus siitä, miten pidetään maahanmuuttajat omassa maassa. Sudan, Etelä-Sudan, Eritrea. En kyllä usko. Niin en nyt halunnut lopettaa kesken sinua tämä puheenvuoro se. Ja sitten viimeinen koordinaattori, Laura Ferrara EFDDstä. Grazie Presidente, buonasera. Kiitoksia, hyvää iltapäivää komission jäsen Aura Mopulos. Minäkin keskittyisin lailliseen maahanmuuttoon. Äh, Täällä olen ja viita siihen, mitä edustaja Sargentin juuri totesi. Eli torjua laitonta maahanmuuttoa, epäsäännönmukaista maahanmuuttoa ja keskittyä lailliseen maahanmuuttoon. Sininen kortti sopii hyvin, opiskelijoita tutkittavasti direktiivikin sopii hyvin, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tässä on tavallaan talouden hyöty, kun määritellään maahanmuuttajaa. Ei ole kyse subjektista ihmisyksilöstä, joka tarvitsee myös oikeuksensa suojelua. Sarkentin viittasi tähänkin. Kun ajatellaan osa näistä maahanmuuttajista tulee nimenomaan koska taistelevat elämästään, ehkä sotaa tai vainoa pakenevat. Siksi näiden henkilöiden kohdalla sininen kortti tai opiskelijoita tutkijoita koskeva direktiivi ei ole mikään kunnon vastaus. Laillinen maahanmuutto tällä haavaa liittyy tiettyyn lainsäädäntöön, jota ei ole riittävästi ollut, eli siellä on ollut aukkoja. Haluaisinkin kysyä, mitä aiotte tehdä, jotta saadaan tarjotuksi laillisia väyliä tulla Eurooppaan. Minä olen sitä mieltä, että siltä pohjalta voidaan kyllä saada aikaan myös todellista ihmiskaupan torjuntaa. Me olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että pyrimme torjumaan salakuljetusta ja järjestetyn rikollisuutta, jotka hyödyntää tätä epätoivoa. Mutta me tarvitsemme säädöspohjaa, jotain oikeudellista laillista vaihtoehtoa, että tämä ei jouduta sitten jälkikäteen korjaamaan vahinkoa, vaan ratkaisemassa etukäteen. Mitä tulee varojen käyttöön sitten, niin se on minulle kovin tärkeä asia. Italiassakin on tehty paljon tutkintoja myös varojen käytössä. Ja mitä tuloksia on saatu, esimerkiksi maahanmuuttovarojen käytössä, ne ovat aika valitettavia. Strasburgin ihmisoikeustuomioit on antanut jo tuomion, jossa Italia on määritelty maaksi, jossa ei enää ole ollut mahdollista tukea perhettään, koska ei, siellä ei ollut minkälaista takuutta siitä, ettei ole olemassa äh, ihmisarvoa alventavaa kohtelua. Ja tähän liittyy myös ka- ka- rikollisuus ja ih- maahanmuuttovirrat tai esimerkiksi näiden maahanmuuttajien vastaanottokeskukset ja kohtelu siellä. Ehkä tässä voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota myös siihen, miten asianmukaisemmin käytettäisiin maahanmuuttoon varoja. Lopuksi vielä, miten voidaan identifioida eri menettelyyn yksilöt Italiassa, mutta ei pelkästään siellä. Siellä käytetään myös voimaa, jos, anteeksi, että leikin tässä vähän sanojen kanssa, jossa pitäisi henkilöitä yksilöidä tarkemmin, jos ei ole tarkkoja tietoja olemassa. Tämä liittyy myös ihmisoikeuksien suojeluun. Haluaisin teidän sanovan jotain tästäkin. Komission jäsen, tässä olivat koordinaattorin puheenvuorot ennen kuin siirrymme jäsenten puheenvuoroon. Tässä puheenvuorot koskevat melkein kaikkia teidän salkkunne asioita, joten eh, työsarkaa on. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. niin voisin sanoa, että melkein kaikilta kuulin kysymyksiä ja myös vastauksia eh, oman esitelmääni. Kyllä ymmärrän, että tarvitsette lisätietoja tietysti, asioista asiasta ensiksi Rouva Metsolalle. Vuoden 2015 työohjelmasta näkee, eurooppalaisen maahanmuuttoagendan. Ja olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Kun, on, kun tarkastelee näitä viime vuosien kehityksiä siitä lähtien, kun maahanmuutto on alkanut kasvaa Euroopassa, niin olen pannut merkille, että EU on hieman yllättynyt tästä uudenlaisesta maahanmuutosta, sillä se eroaa aikaisemmin nähdystä maahanmuutosta. Meidän pitää nyt yksinkertaisesti ottaa nämä uudet olosuhteet huomioon politiikassamme. Kuulemisessa puolitoista kuukautta sitten totesin, että monet ongelmat liittyvät juuri tämän uudenlaisen, uudenlaisen maahanmuuton muotoon. Kyse on ihmisoikeuksista, perusoikeuksista, enkä missään tapauksessa aio hyväksyä sitä, että rikollisuus ja terrorismi sekoitetaan maahanmuuton kanssa. Minulla on salkussani myös turvallisuusasiat ja perusoikeusasiat. Ja lisäksi minun pitää huolehtia siitä, että nämä kaikki eri tehtävät voidaan yhdistää järkevällä tavalla ja juuri siksi puhuin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Uuden maahanmuuttopolitiikan pitää siksi ottaa huomioon myös laillinen maahanmuutto. Sanot aivan oikein, että meidän pitää tehdä yksity- ö, yhteistyötä. Sanoin näin myös Roomassa. Roomassa siis tapasimme alkuperämaiden tai lähtömaiden edustajia, niin maiden edustajia, joista maahanmuuttovirrat tulevat. Ja sit lisäksi tapasimme kauttakulkumaiden edustajia ja kohdemaiden edustajia. Ensimmäistä kertaa istuimme saman pöydän ääressä ja teimme yhteistyötä. Ja ensimmäistä kertaa myös afrikkalaiset kumppanit tekivät meidän kanssamme yhteistyötä ja tämä on mielestäni tärkeä tekijä. Sitten seuraavaksi eurooppalainen matkustajarekisterijärjestelmä ja tietosuoja. Minä mielestäni olen esittänyt hyvin selkeästi oman kantani tähän. Haluaisin vastata seuraavaksi Rouva Sippelille. Rouva Sippel, tunnen kantanne ja tiedän, että pidätte siitä kiinni, mutta meidän on myös tehtävä yhteistyötä. Ja minun täytyy sanoa, että komissio, kun on EUn hallitus niin sanotusti, niin Euroopan parlamenttihan valvoo tätä hallitusta, mutta samalla teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Ja loppujen lopuksi ratkaisevaa on se, että jätämme tietynlaisen poliittisen perinnön direktiivejä ja asetuksia, jotka edistävät EUn asiaa. Se on minulle tärkeää. Kunnioitan tietysti eri mielipiteitä ja tiedän myös asioiden arka luontoisuudesta ja ideologisesta mielipiteistä tämän, moli, mm, tämän politiikan suhteen, mutta olen sanonut myös, että ratkaisevaa on suojella ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Toisaalta tarvitsemme dynaamisen tavan reagoida ongelmiin, joita on. Terrorismi on todellisuutta jokapäiväistä. Jokapäiväisellä tasolla me kamppailemme sen kanssa. Me menemme illalla nukkumaan ja emme tiedä, mitä tapahtuu seuraavana päivänä geopoliittisessa naapurustossamme. Pitää päättäväisesti tehdä töitä sen eteen, että torjumme ihmissalakuljettajia, joiden takia maahan muuttajatkin sekaantuvat laittomaan toimintaan. Meidän pitää myös tällä alalla tehdä yhteistyötä toisien valtioiden kanssa. Täm, tästä ihmissahlakuljetuksesta on tullut melkein teollista jo. Monet näistä järjestöistä ovat paremmin varusteltuja kuin jotkin valtiot. Niillä on huipputeknologiaa käytössään. Siksi meidän pitää yhdessä kollektiivisesti torjua tätä laitonta ihmissalakuljetusta välimerellä. Ja sitten herra Kirkhope, niin kunnioittain haluaisin vielä muistuttaa, että näiden puheenvuorojen jälkeen on vielä 25 puheenvuoroa, joten halusin vielä muistuttaa, että näin paljon puhujia on vielä tulossa. Joten ehkä ähm, voisitte hieman nopeuttaa näitä, va, näitä vastauksien antamista. Eivät koordinaattorit siitä pahastu, sillä 25 kollegaa haluaa esittää kysymyksiä. Meillä ei ole aika ottaa kaikkia vastauksia. No, tämä hieman aiheuttaa minulle konfliktin. sisäisen konfliktin, mutta niin kyllä kollegat varmasti tietävät, että ette voi vastata ihan jokaiseen kysymykseen. Varmasti kaikki sen ymmärtävät, joten ähm, älkää huolestuko. Niin, minä halusin vielä sanoa Rova Metsolalle jotakin Maltan kansalaisuusasiasta. Tämähän on kansallisessa toimivallassa. Ja mitä tulee nyt tähän tapaukseen, niin meidän pitää vielä tästä vastaavan komission jäsenen kanssa puhua. Ja sitten vielä PNR-järjestelmistä yhdessä parlamentin kanssa – Yritämme ratkaista nämä ongelmat, saada parannusta aikaiseksi. Komissio ei tietenkään halua mitenkään alentaa standardeja. Perusoikeudet ja ihmisoikeudet, niitä ei saa mitenkään alentaa tässä yhteydessä kuten täällä sanottiin, kielteinen päätös tuli ja meidän pitää sopeutua tähän. Hollannin asiasta tai kehityksestä en tiedä sen enempää. Meidän pitää kuitenkin pitää tätä tilannetta tiukasti silmällä. Tiedän, että on paljon muitakin kysymyksiä, joten haluaisin vielä kuitenkin tässä palata PNR-järjestelmään. Siinä ei ole kuitenkaan kyse tietojen säilyttämisestä sinällään. Minulle olisi tärkeää, että tekisimme realistisempaa yhteistyötä, et, jotta näkisimme, minkäla- minkälaista tietojen säilyttäminen on. Ja kansallisista perustuslakituomioistuimistahan on myös tulossa päätöksiä näistä asioista. Halusin vielä tarkentaa, että en luonut mitään yhteyttä terrorismin ja ulkomaisten taistelijoiden välille, vaan keskityn tässä niihin asioihin, jotka kuuluvat salkkuuni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 Oikeastaan mainitsinkin tämän jo vastaukseni aluksi. Niin, en, en ilmeisesti huomannutkaan. 25. Niin, siellä näytetään nyt jotain merkkiä. Minä otin esiin ihan tietyn asian, eli nämä ilman aikuista matkustavat lapset ja Dublin säädös. Haluaisin tähän vastauksen. Υπάρξει κάθαρα ότι δεν πρόκειται σε Sanoin tuossa, että tässä ei ole mitenkään kanta muuttunut. Oikeastaan sanoin tänään aivan selvästi. No, era giusto anche... Niin, kyllä. Olisi kiva saada vastaus myös puheenvuoroni kysymyksiin, identifiointiin, tarjot, tuettuihin palveluihin ja niin edelleen. En saanut vastausta. Could, could you repeat it please, because I didn't hear you. Voisitteko toistaa vielä tämän? Legal, legal the issue was legal routes. It was legal routes. Eli lailliset maahanmuuttoreitit, sitä ko- kysymys koski, ja tunnistamisongelmat. En, niin itse asiassa komission jäsen puhui viisumeista, tämä oikeastaan vastaisi jo kysymykseen. Ehkä komission jäsen voi, haluaa palkata minut vastaamaan kysymyksiä hänen puolestaan. Tässä taistelun tuoksinassa tämä ehkä jäi huomaamatta. Kollegat, minua nyt hieman huolestuttaa Cornelia. Go. Työjärjestyspuheenvuoro, joten saatte puheenvuoron. Todellakin. Muuten olen hyvin kärsivällinen ihminen, mutta yhteenkään minun kysymykseeni ei vastattu. Ja aina haluaisin yhden vastauksen ainakin. Oletteko sitä mieltä, että nyt voidaan jatkaa EU-PNR-järjestelmän laatimista, vaikka viime viikolla EUn ja Kanadan PNR-sopimus meni EUn tuomioistuimen käsittelyyn. Ja tämä tietojen säilyttämisdirektiivi on pätemätön. Kyllä, meidän täytyy mennä samaan suuntaan. Mielestäni tein tämän aivan selväksi. Minä voin kyllä vastata tähän ihan suoraan. Meidän täytyy jatkaa samansuuntaisesti. Eli eurooppalainen PNR-järjestelmä, kun ajatellaan nimenomaan tuomioistuimenkin näkemystä EUn ja Kanadan PNR-sopimuksia, mutta siinä me joudumme vielä odottelemaan tuomiota. Enkä tehnyt tämän ihan selväksi alustuksessani. No, no, no, no. Kollegat, ei. Nyt pitää olla kurinalainen. 25 kollegaa haluaa esittää kysymyksiä ja tällä luettelossa on myös esittelijöitä ja heillä on kyllä oikeus saada vasta- kysytä, kysyä ja saada vastauksia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun komission jäsen on täällä, ja, mutta kaikki muu olisi epäreilua kollegoita kohtaan. Kaksi minuuttia puheaikaa per jäsen, ja voitte käyttää vähemmänkin puheaikaa, jos haluatte, mutta kurinalaisesti. Ja käsitelkää pääasioita, sillä komission jäsen tulee tänne uudelleenkin. Kalispera, kirja Pitrope. Kiitos Hyvää päivää komission jäsen. Kiitoksia tästä puheestanne. Minä haluaisin puhua sopimuksista, joita EUlla on kolmansien maiden kanssa. Te sanoitte, että tämä on vahva väline laitonta maahanmuuttoa vastaan siksi, että nämä sopimukset mahdollistavat hyvät suhteet EUn ja näiden maiden välillä, mutta että toisaalta ne lähettävät vahvan viestin ihmiskauppiaille, ihmisille, jotka pyrkivät hyötymään ihmisten salakuljetuksesta. Ja haluaisin kysyä teiltä, että näitä sopimuksia, kun nyt on laajennettu viime aikoina, niin laajennetaanko niitä vielä entisestään? Onko komissio tarkastellut näiden sopimusten onnistumista, mitä niillä on saavutettu. Ja ymmärrän, että jotkut kolmannet maat, siitä huolimatta, että ovat allekirjoittaneet näitä sopimuksia, eivät kuitenkaan noudata niitä. Meillä ei oikein tässä ole sellaista keppiä, jota voisi käyttää. Olisiko jonkinlainen poikkeustoimi, jota voitaisiin käyttää, jolla varmistettaisiin, että nämä maat noudattavat näitä allekirjoittamiaan sopimuksia. Nämä sopimukset ovat tärkeitä laillisen maahanmuuton edistämiseksi. Kiitos. Otamme muutaman kysymyksen ja sitten komission jäsen vastaa. Seuraavaksi Anna Gomez. Komission jäsen, tuen sitä, mitä juuri Sargentin totesi, miten naurettavaa on, että Sudanin hallituksen tai Eritrean Etiopian kanssa lyöttäydytään yhteen, että ei olisi vähemmän toisina äh, maahanmuuttajia, koska he taistelevat oma kansaansa vastaan. Eli on hyvä mietittävä, mitä sopimuksia heidän kanssaan tehdään. Aluksi puhuitte maahanmuuttajista, jotka antavat henkensä ihmiskauppiaiden armoille, eikä ole mitään laillisia väyliä heille. Minä puolestani puhuisin joistakin maahanmuuttajista, joille jotkut että antavat ei pelkästään ihan punaisen maton tullakseen. Olen nyt pahollani komission jäsen, mutta ei se ole pelkästään kansallinen kysymys, se on eurooppalainen asia. Kyse on Schengen-järjestelmän koskemattomuudesta myös, ja on kyse myös meidän koskemattomuudestamme. Tänne tuodaan tavallaan järjestänyttä rikollisuutta ja korruptiota Eurooppaan. Minä puhun ihan omasta maastanikin, eikä se ole ainoa muuten, tiedän. Siis Portugali kyllä, te tiedätte, pari viikkoa sitten rajavartiopoliisi Mm, tai johtava sellainen pidätettiin ja siellä oli muitakin johtohenkilöitä, jotka olivat isossa verkostossa mukana. Siellä oli korkeita virkamiehiä verkostossa käyttäen hyväksi näitä viisumeita, kullattuja viisumeita. Ei, ei tässä ole pelkästään hyvä korruptiotilaisuus korkealla tasolla, vaan kyse on myös valvontajärjestelmästä, varsinkin rahanpesuvalvonnasta. Portugalin varan valtiovarainministeri kysyi tästä ja sanoi, että mukaan valvonta on, mutta kun ei ole, minä kysyin ministeriltä, enkä saanut mitään vastausta. Minä pyysin nimiä myös ihmisistä. Yli 3000 on saanut tällaisen viisumin Portugalissa, ei ole koskien pelkästään hakeusta, vaan edes kuulaisistaankin on kyse. Tässä käytetään väärin tietosuoja määräyksiä, enkä saanut tietoja. Tämä on tärkeä kysymys, ei ole pelkästään moraalittomuudesta kyse, vaan eriarvoisuudesta Nimittäin komissio ei voi sivuttaa tätä. Okei, okay, kuultaisitte viisumit. Seuraavaksi Hispanova. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee vuosikertomuksen Schengenin säännöstöstä, siitä kuultiin aamulla jotain, ja meillä on musta valkoisella, että neuvosto ei vielä pysty ottamaan kantaa sisäisen rajavalvonnan poistamiseksi Romanian ja Bulgarian kohdalla. Ja komissio kyllä haluaa, että Romania ja Bulgari tulisivat Schengen niin piiriin. Voisitko vielä toistaa teidän sitoutumisenne komissiossa? Mitkä ovat seuraavat vaiheet, toimet, jotta Bulgaria ja Romani saataisiin mukaan Schengenin alueeseen todella lähitulevaisuudessa? Kiitos jo etukäteen niistä täsmennyksistä, joita ehkä voisitte antaa tähän prosessiin niin, että nämä kaksi maata voisivat tulla mukaan eurooppalaisiin hankkeisiin. Kiitos. Thank you very much and thank you. Kiitos ja kiitos, että noudatitte puheaikaa seuraavaksi Spinelli. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission jäsen. Kun kuulemisessanne te peräänkuulitte yhteistä turvapaikkajärjestelmää, niin minä kysyisin, mitä mieltä olette siitä nyt, mitä näinäkin tunteina Atenassa tapahtuu? Viikon ajan siellä on 200 syyrialaista ollut lakossa, syntagma-aukiolla, siellä on lapsia, henkilöitä on viety jo suurissa määrin sairaalaankin. Tilanne on kammottava, koska he haluavat mennä vielä kolmanteen maahan, mutta ovat jumissa dupla-asetuksen mukaisesti vastaanottavassa maassa. Komissio on sanonut, että ei voida taata pakolaisasemaa, ei työtäkään. Meillä on siis oikeudettomuuden tila syntynyt, ja se vain moninaistuu Euroopassa maissa, jotka eivät ole turvallisia, jos ajatellaan oikeus, perusoikeuksia. Kollega Ferrara mainitsi Italian. Italia kuuluu myös näihin maihin, jotka Strasburgin tuomioistuimen mukaan eivät pysty takaamaan säällisiä oloja vastaanotossa. Siksi minä kysyin teiltä, mitä te aiotte tehdä lähitulevaisuudessa, että voitaisiin puuttua tähän dramaattiseen tilanteeseen Kreikassa. Eikö olisi niin, että pitäisi miettiä näitä massiisia massiivisia maahanmuuttovirtoja, niin mitä 2001 direktiivi edellyttää myös solidaarisuudessa jäsenvaltioiden kesken. Eikö nyt ole kyse sellaisesta tapauksesta, että pitäisi Dublin 2 ja 3 miettiä uudelleen, koska tällaisia tilanteita syntyy, jotka ovat hyvin kielteisiä eivät voi mennä kolmanteen maahan, siis on eri, eivätkä voi jäädä vastaanottavaahankaan maahan. Thank you, Ms. Revo Kiitos, Revo Dallo Bonifay. Monsieur le Président. Monsieur... Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen perusoikeuksista. Puhuimme tänä aamuna. Siellä puhuttiin ihmisoikeuksista, perusoikeuksien kunnioittamisesta maarajoilla ja myös ilmarajoilla – pitää varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan, mutta nyt on tilanteita, joissa näin ei ole. Frontexille hyväksyttiin ja meille muutenkin hyväksyttiin perusoikeusstrategia vuonna 2011, mutta silti Frontexin toimista puuttuu edelleen demokraattista valvontaa ja myös läpinäkyvyyttä. Minkälaisiin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä tämän tilanteen korjaamiseksi? Emily O'Reilly, oikeusasiamies, aikoo esitellä, yksittä, yks, aikoo esitellä tarkan suunnitelman, jossa puututaan näihin oikeusrikkomustapauksiin Frontexin puitteissa ja miten niitä voitaisiin korjata, mitä komissio aikoo tehdä tässä asiassa. Kiitos. Okay, uh, Mrs. Holmeyer. Seuraavaksi Holmaja. Niin kaksi minuuttia. Niin tulen suoraan budjettineuvotteluista. Sielläkin on hieman vaikea tilanne tällä hetkellä. Ensinnäkin kiitos komission jäsenelle vierailussa valiokunnassa. Meille tulee lähitulevaisuudessa vaikeita kysymyksiä eteen. Myös kysymyksiä, jotka liittyvät Välimeren tilanteeseen ja meidän päätöslauselmaamme siitä. Miten toimimme tässä tilanteessa, jossa pakolaiset eivät pysty jäämään kotimaahan, miten voimme avata laillisia reittejä Eurooppaan, miten sitten taas toisaalta voimme käsitellä ihmissalakuljetusongelmaa, torjua sitä. He, ne, he käyttävät näitä ihmisiä hyväkseen. Miten voimme nämä järjestöt ja verkostot rikkoa? Ja samalla on kyse turvallisuustilanteesta EUn sisällä. Ja se on huonontunut myös ISISin terrorismin takia. Tämä terrorismi on hyvin raakaa, brutaalia. Meidän pitää EU:ssa mahdollisimman pitkälti torjua tämä vaara ja myös ulkomaisten taistelijoiden mahdollisuudet tehdä terroritekoja EU:ssa seurata tätä hullua ideologiaa. Täällä Euroopassa meidän pitää myös torjua se, että nuoria ihmisiä saadaan houkuteltua tämän ideologian piiriin. Ja meidän pitää myös tarjota teitä näille nuorille ihmisille, jotka ovat joutuneet tämän ideologian piiriin, päästä sieltä pois meillä on paljon työtä edessämme. Thank you, Monica. Thank you for sticking to... Kiitos Monika, että noudatit puheaikaa. seuraavassa Kirkus. Proedre, kirje Pitrope, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen, hauska nähdä teidät täällä. Minä haluaisin lisätä vähän siihen, mitä Rova Spinelli totesi. Eli viittaan tähän nälkälakkoon nämä pakolaiset eivät halua turvapaikkaa Kreikassa, vaan haluavat matkustusasiakirjan päästäkseen kolmanteen maahan. Eikö tähän voitaisiin myös palata seuraavassa tapaamisessanne? Minun mielestäni meidän pitäisi katsoa, miten prosessia voitaisiin joustavoittaa. Emme voi jättää heitä kuolemaan kylmään sintagma-aukiolla. Ensimmäinen tammikuuta 600 nuorta Kreikassa heitetään maasta kansalaisjärjestöistä. Julkinen reaktio on ollut hyvin mittava. He eivät saa maksuja, siksi ehkä pitäisi tähän reagoida. Kiitos. Nyt komission jäsen käsittelemme myös muitakin asiakokonaisuuksia, joten halusin vielä tässä kohdassa kysyä teitä, haluaisitteko vastata nyt esitettyihin kysymyksiin, sillä sen jälkeen tulisi vielä 12-13 puheenvuoroa, vai haluatteko vastata kaikkiin puheenvuoroihin aivan lopuksi sitten, vai Haluatko vastata nyt? Siis uh, totta puhun näihin minä nyt haluaisin vastata. Nyt äh, sopisiko kollegoille tämä? Sopiiko tämä menettely, että komission jäsen vastaa nyt lyhyesti ja sitten otetaan toiset puheenvuorot? Olkaa hyvä komission jäsen. Πρώτα Niin, kiitos. Ensimmäiseen kysymykseen vielä kansainvälinen yhteistyö. Me teemme nyt useampien valtioiden kanssa yhteistyötä kuin aikaisemmin. Ja nämä mainitsemanne sopimukset ovat tärkeitä välineitä, joita meillä on käytössämme. On tässä pitää tietysti ottaa monia asioita huomioon. Pitää huolehtia myös siitä, että toisaalta myönnetään viisumeita ja toisaalta sitten palautetaan maihin toiset henkilöt. Ja sitten Rova Gomezin kysymyksiin. Hetkinen. Niin, Rova Gomez Minäkin uskon vuoropuheluun, kuten te. Tehän tiedätte, että komissiossa meillä on nyt tällaisia tiimejä. Tietyt aihealueet liittyvät useaan salkkuun. Ja me teemme siis yhteistyötä, jotta ei tule minkäänlaisia aukkoja. Me käsittelemme kaikkia aiheita. Poliittinen kehitys on yksi tärkeä tekijä. Ja meidän täytyy tietysti ottaa huomioon myös perus- ja ihmisoikeudet. Teen komission muiden kollegoiden kanssa yhteistyötä ja haluamme yhdessä huolehtia siitä, että luomme vakaan järjestelmän. Ja sitten Romanian ja Bulgarian tilanteesta esitettyyn kysymykseen. Kuulemisessa jo mainitsin, että valmistelemme tätä. Komissio pysyy kuitenkin siinä päätöksessään, jonka se on tehnyt. Sisärajatarkastusten poistamisesta. Jos nämä molemmat maat noudattavat Schengen-alueen sääntöjä, ja jos järjestelmä toimii tehokkaasti, niin silloin tarkastukset voidaan poistaa. Tästä on erilaisia mielipiteitä. On esimerkiksi sanottu, että nämä maat eivät pystyisi täyttämään Schengen-kriteereitä. Ja hallitus, hallitukset pyrkivät tietysti tällä hetkellä äh, liittyvään Schengen-alueeseen. Rova Spinelli ja herra Kirkos puhuivat Ateenan tilanteesta. Kreikan viranomaiset minulle kertoivatkin, päivittivät minua tästä tilanteesta. Syyrialaiset pakolaiset Heidän tilanteesta on sellainen, että suurin osa heistä haluaa anoa turvapaikkaa. Kreikan viranomaiset haluaisivat tällä hetkellä tietysti erityisesti, että voisivat auttaa syyrialaisia pakolaisia, jotka ovat syntagma-aukiolla Ateenassa – maanantaina puhuimme kokouksessa Syyrian pakolaistilanteesta. Pakolaisvirrat vahvistuvat yhä enemmän, sillä siellä kansa kärsii yhä enemmän. Ja tämä pätee ei pelkästään Kreikkaan, vaan muihinkin maihin. Jos joku anoo turvapaikkaa niin silloin se on henkilökohtainen päätös. Tämän henkilön henkilökohtainen päätös on oikeudellisia ja oikeudellisia mahdollisuuksia antaa henkilölle mahdollisuus anoa turvapaikkaa. Mutta siis jäsenvaltioilla on oikeudelliselta kannalta velvollisuus rekisteröidä nämä henkilöt, eli sormenjäljet pitää esimerkiksi tallentaa ja niin poispäin. Myös, myös muissa Etelä-Euroopan maissa. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin sellainen kanta, että ei voida tehdä tahdon vastaisia tai vapaaehtoisia palauttamisia tällä hetkellä. En puhu tässä nyt pelkästään kreikkalaisena. Tunnen tietysti Kreikan tilanteen hyvin. Vuodesta 2010 lähtien meillä on ollut turvapaikkajärjestelmä, jonka avulla yritämme poistaa näitä systemaattisia ongelmia, jotka olemme huomanneet ja me olemme tehneet aloitteita myös Euroopan komission avulla, Euroopan komission edustustojen avulla. Ja tästä tilanteesta siis keskustelemme todellakin Genevessä. Ja sitten perusoikeuksista ja ihmisoikeuksista joka kerta, kun on tutkintatilanteita, niin silloin ei pidä unohtaa, että kyse on tietojen keräämisestä ja tämä on tietysti komission kontrollissa. Työjärjestyspuheenvuoro vai? Eh, Komissar, äh, Komission jäsen, minkälaista tukea Kreikan hallitus antanut, ei ruokaa, ihmiset joutuvat sairaala. Mistä tällaista tietoa saitte? Okei. Okay. Ε, μα, εσείς μου, το, μα εσείς μου το Siis jos joku viedään sairaalaan, niin eikö siinäkin ole avunannosta kyse? Näen tämän niin kuin tekin. Minähän sanoin, että aukkoja on paljon, mutta sikäli mikäli minä tiedän tai tietoni ovat oikeita, siis minun tietoni perustuvat siihen, mitä Ateenasta minulle on kerrottu. Kiitos. Sitten eteenpäin. Rova Mea. Um, ik heb nog een aantal vragen voor... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi erinäisiä kysymyksiä komission jäsenen. Pitääkö paikkansa ensinnäkin, että komissio aikoo perustaa Afrikan maihin vastaanottokeskuksia? Eikö tämä houkuttelisi vain ihmisiä Eurooppaan? Toiseksi, hiljattain olemme nähneet viestimissä tietoja Siksi kysyisin, onko niin, että komissio aikoo pystyttää ylikansallisia rajavalvontayksiköitä ja miten se toimisi. Lisäksi puhuitte jihad-taistelijoista niin, että pitäisi päästä heidät pois, mutta ei enää päästä heitä palaamaan. Tässä on erilaisia tilastotietoja jihadisteista, jotka ovat lähteneet Euroopasta ja palanneet. Eli olisiko hyvä tähän saada vähän selvyyttä, kuinka moni ulkomaalainen taistelija on lähtenyt Euroopasta ja kuinka monta on puolestaan palannut. Kiitos. Seuraavaksi Frank Engel. Kiitos Claude. Kun nyt aika käy vähin, niin en kysykään kysymystä, vaan minulla on pari ehdotusta. Toivottavasti suhtaudutte niihin suopeasti. Ensinnäkin PNR asiat. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että eurooppalaista PNR-järjestelmän kehittelemistä tulisi jatkaa, vaikka vain siksi, että ollaan tulevaisuudessa valmiita tekemään yhteistyötä muiden maiden kanssa, jotka ovat lähteneet sille tielle, että PNR-järjestelmiä kehitellään. Eli ei ole mitään syytä sille, miksi meidän tulisi nyt lopettaa tämän järjestelmän kehittely pitkäksi aikaa parempi olisi mennä eteenpäin jatkuvasti. No sitten ihan toinen asia. Tässä puhutaan nyt mantereesta, joka on kiinnostanut minua henkilökohtaisesti jo pidemmän aikaa, eli Afrikasta on puhe. Afrikan kanssa tulisi tehdä yhteistyötä, pyrkiä helpottamaan näiden pakolaisten vaikeaa tilannetta, jotka tänne tulee, tulevat Tunnen Eritrean hyvin ja tiedän, että monet eritrealaiset haluaisivat jäädä sinne omaan maahansa, mutta koko maasta on tullut suuri avovankila. Ja myös valtioiden konsolidoituminen Afrikassa on toinen asia, joka vaikuttaa tilanteeseen. Ei varmastikaan komission jäsen, joka vastaa maahanmuuttoasioista, tiedä tästä välttämättä mitään tai vastaa tästä. Mutta jos emme pysty rakentamaan kunnollisia valtioita Välimeren etelärannalle, silloin monista valtioista tulee valtavaa siirtolaispainetta Eurooppaan. Ja tämä asia kuuluu minusta teidän salkkuunne, aivan kuten muutama muunkin komission jäsenen. Okay, thank you, Frank. Uh, Kiitos Frank. Seuraavaksi Juan Fernando López Aguilar. Kiitos Claude kun aikapaneita on, niin minäkin lähetän vaikka sähkeen, koska minulla on niin paljon kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten yhdistää rajavalvontaa ja ihmisoikeudet. Ensimmäinen viisumisäännöstö, niin kutsuttu pakollinen edustus, niin että voisitte tästä jotain täsmällistä kertoa, miksi se muotoutuu. Toiseksi pakkopalautukset. Siitä käytiin viime viikolla keskustelua Strasburgissa, ihan siis viime viikolla. Totta kai täytyy harjoita seurantaa. Voitteko kertoa yksityiskohtia, olisi kiva. Ja sitten edellisen liittyen humanitaariset viisumit. Me olemme sen puolesta puhuneet ja keskustelleet tavan takaa. Nyt on teidän vuoronne. Neljänneksi aamuinen perusoikeusviraston kertomus, joka liittyy perusoikeuksien loukkauksiin lentoasemilla ja rajavalvonnassa. Miten voisimme toimia tilanteen kohentamiseksi nykyisen verrattuna? Lopuksi vielä kommentti. Se liittyy Euroopan tuomistumien viimeaikaisen tuomioon liittyen sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin Ihmisiä on pakotettu Alankomaissa, rajavalvonnassa, kertomaan su- seksuaalista suuntautumisestaan stereotypioihin perustuen. Ja niitä on pidetty täysin hyväksymättöminä, ajatella mitä tuomioistuin tästä lausui Euroopan unionin lainsäädännön pohjalta. Onko teillä tarkoitus tässä tehdä jotain? Kiitos. Thank you, Juan. And next is Mr. Tadot. Kiitos. Seuraavaksi Thomas Zadoski. <clears throat> Thank you, Claude. <clears throat> Sometimes... Kiitos, Claude. Joskus on äh, hieman vaikea ääntää minun nimeni. Anteeksi, minua hieman jo väsyttää. Niin nimeni on siis Thomas. Některé vám asi pošlu. pošlu. Niin, muutamia kysymyksiä lähetän teille vielä kirjallisesti sähköpostitse, mutta yhdestä asiasta ei puhuttu täällä. Nimittäin olen saanut tietoja siitä, että osa maahanmuuttovirroista tällä hetkellä on ISISin hallinnan alaisuudessa. Onko teillä myös tällaisia tietoja? Ja voisitko kertoa tästä lisää? Toinen kysymykseni kuuluu, Tsekin tasavallassa 1500 libyalaista tuli konsulaattien kautta Schengen-viisumeilla maahan. Näitä ihmisiä ei ole ollenkaan rekisteröity Schengen-alueella koko tätä Schengen-prosessia ei ole käyty läpi näiden ihmisten kohdalla. Miten näette tällaiset tilanteet, että tietyt jäsenvaltiot kiertävät näitä menettelyjä, ne antavat viisumeja näille pakolaisille ja nämä pakolaiset tulevat siis koko EU-hun sitten. Ja kolmas kysymys. Olen varjoesittelijänä mitä tulee ulkorajoihin. Ja mietinnössä, jonka me hyväksyimme, sanottiin selvästi, että Frontex ei tee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tiettyjä välineitä ei käytetä oikealla tavalla, joihin tulee varoja tästä rahastosta. Teettekö nyt jotain tämän tilanteen parantamiseksi? Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Tanja Fajon. Hvala, hvala lepa, predsednik hvala komissar. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen. On hienoa, että te kuuntelette kantojamme lainsäädännöstä, kuten älykkäistä vero, ähm, rajoista. Ähm, tehän tiedätte, että me käsittelemme tätä lainsäädäntöä ja siksi on hienoa, että tarkistatte tämän lainsäädännön. Me olemme pitäneet nyt jo useita kokouksia parlamentissa ja muiden toimielinten kanssa. Ja ensi vuonna me kuulemme myös kansallisia parlamentteja, mutta pääkysymyksiin ei ole vastattu, nimittäin seuraaviin kysymyksiin. Missä määrin me tarvitsemme tätä älykäden rajojen järjestelmää, ennen kaikkea kun siitä tulisi korkeita kustannuksia? Ja on olemassa jo tiettyjä järjestelmiä. Tässä on kyse myös tietosuojasta. Tämä uusi järjestelmä, onko se suhteellinen, kohtuullinen myös niihin tavoitteisiin verrattuna, joita siellä yritetään saavuttaa, siis rajojen parempi sujuvuus. Entä ketkä käyttävät tätä tietojärjestelmää? Lainvalvontaviranomaiset saavat sen kautta henkilötietoja käyttö, käyttöönsä. Ja, e, ja eilen me tapasimme myös Italian puheenjohtaja valtion edustajan jos nyt saamme komissiolta uuden ehdotuksen, niin mitä me, miten meitä pitäisi suhtautua siihen? Nyt on pilottiprojekti käynnissä ja jäsenvaltiot jatkavat toimintaa. Myös ja pitäisi nyt muistaa, että lainvalvontaviranomaiset saavat nämä henkilötiedot käyttöönsä ja se on päähuolen aiho. Tätä ei ollut mainittu komission ehdotuksessa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että tulitte tänne. Kaksi kysymystä liittyen älykkäisten rajojen pakettiin ja sitten pelastusoperaatioihin liittyen. Ensinnäkin älykkäiden rajojen paketti. Kiitos päätöksestänne vetää pois ehdotus ja tehdä uusia aloitteita. Onnittelut komissio tuli valiokuntaan esittelemään koehankkeita ja miten jatkaa paketin kanssa. Kokouksessamme lokakuun 16. päivänä minä osoitin, miksi hankkeita ei pystytä hallinnoimaan EU-liisassa, kun ajatellaan mikä on viraston oikeusperusta. Lisäksi se puuttuu meidän budjettivaltaamme. Se olisi vaarallinen ennakkotapaus. Kysyisin, Oletteko nyt valmis vakuuttamaan meillä, että EU-liisa asetusta kunnioitetaan täysimittaisesti? Toinen kysymys liittyy haku- ja pelastusoperaatioihin. IMO on sitä mieltä, että 3000 on kuollut jo tänä vuonna, kun pyrkivät tulemaan Italian rannikolle. Meidän täytyy puuttua ilmiön syihin, mutta ei ihmisiä voi jättää kuolemankaan. Jos ajatellaan ulkoisten merirajojen valvontamietintö, jos minä olin esittelijänä, me halusimme, että noudattaisiin kansainvälistä oikeutta, mutta vaikuttaa siltä, että nyt ei ole kunnon rahoitusta olemassa. Myös tonnin kohdalla on sama tilanne, haluaisin kuulla ajatuksena tästä, mutta se tarkoittaa, että meillä on tavallaan kahdellisia sääntöjä samantyyppisiä missioilla. Eurooppalaisissa missioissa pitäisi kunnioittaa kyllä kansainvälisiä määräyksiä, mutta ei kansallisia. Eli kysyisin, oletko valmi, oletteko valmis miettimään eurooppalaista lähtymistapaa kaikkien hakuja pelastusoperaatioihin mukaan lukien, myös ne, joita viranomaiset kansallisesti hoitavat. Meidän pitäisi miettiä myös sitä, että Schengen-säännöstöäkin tarkasteltaisiin. Kiitos, Roksi. Silvi Guillaume. Tämä kysely. Tuokin on varsin mielenkiintoinen. Muista, mitä sanoitte kuulemistilaisuudessanne. Puhuitte strategiasta ja konkreettisista ehdotuksista. No, nopeasti kaksi kysymystä. Ihmiskauppa ensinnäkin. Miksi siitä ei puhuta vielä enemmän? Ja sitten Dublin kolmosesta, jos mietitään tätä kehityskulkua, kohti näiden hakijoiden palauttamisesta, palauttamista. Minkälaisia kriteerejä teillä on tähän? And let me just say this before the Nyt sanon tämän ennen kuin jatkamme puheen luettelossa. Silvi Kiomin sanoman jälkeen nimittäin emme siis ehkä toista sitä, että, että loputon määrä tulee kyse, kysymyksiä. Tämä ei ole ehkä oikea menettelytapa. Joten tulevissa tilaisuuksissa ehkä jaottelemme tähän aihealueisiin. Se olisi ehkä parempi. Ja tämä on siis äh, tavallaan nyt sellainen ähm, tilanne, joka on pakko tehdä jokaisella kollegalla. Pitää olla mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta silti näin on pakko tehdä. Joten tämän halusin vielä toistaa nyt Silviin kommentin jälkeen. Seuraavaksi Teresa ei olekaan paikalla, joten Eva Jolie. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää komission jäsen. Maailman kaos aiheuttaa muuttovirrat. Ja tässä on tietty ristiriita olemassa, kun ajatellaan, mitä pyrimme vähentämään humanitaarista apua tai kehitysapua merkittävällä tavalla. Tässä leikataan neljänneksellä humanitaarista apua, sen tiedätte tekin. Ja nyt me maksamme siitä, että on miljoonia syyrialaisia pakolaisia. Mitä tapahtuu heille, jos raha ei enää ole? On erittäin tärkeää toimia sielläkin, teidänkin komission jäsenen ja sitten mielikuviin täytyy puuttua myös. Kolme, yli kolme tuhatta hukkunutta välimerellä. Ihmiset, jotka pyrkivät tulemaan Eurooppaan. Ja jos on kymmenen ehkä terrorismin uhria puolestaan Euroopassa, mutta totta kai tämä mielikuvien tasollakin tärkeää miettiä, missä on mittakaava, ettei sekoiteta maahanmuuttajaa, terroristia tai rikollista ja maahanmuuttajaa. On ihmisiä, jotka pakenevat kaaosta ja he ovat meidän vastuullamme. Kaksi kysymystä noin konkreettisemmin. Tämä liittyy mielikuviin. Oletteko sitä mieltä, että kun nyt rakennetaan muureja, kuten Kaleessa halutaan tehdä, niin se vaikuttaa myös maahanmuuttoon liittyviin mielikuviin. Oletteko sitä mieltä, että näin kuolonuhrien määrä vähenee? Mitä mieltä puolestaan olette niistä puheista, joita Cameron on pitänyt, joka haluaa rajoittaa liikkumisvapautta jatkossa? Lopuksi haluaisin myös tietää Tritonista, se on kuukauden ollut nyt käytössä. Kuinka paljon on ihmisiä pystytty auttamaan sen avulla ja miten sitä rahoitetaan ja koordinoidaan? That is of course illustrative. Tämä tietysti havainnollistaa sitä juuri sanoin. Pelkästään tämä kysymys, Cameron, Triton ja niin poispäin, siihen voisi vastata jopa kun, tunnin ajan. Seuraavaksi Ankan Riana. Anteeksi, että en osaa kaikkien nimiä ääntää, mutta varmasti opin sen tämän kauden aikana. Olkaa hyvä. Are you sure about that? Ehkä sitä ei ikinä voi oppia. Yksi kysymys Haluaisin tietää komission vastauksen David Cameronin viime perjantain puheeseen, joka koski maahanmuuttoa ja EU-maahanmuuttajien käsittelyä tulevassa brittilainsäädännössä. No, saitte kaikesta kompaktimmista kysymyksestä palkinnon. Seuraavaksi Rova Vergia monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää komission jäsen. Te kerroitte, että pidätte kiinni perusoikeuksista. Hyvä niin, kuten kuulemisissakin tein, olen iloinen siitä, mutta tekojen perusteella me teitä arvioimme. Ja mitä konkreettisia ehdotuksia teette? Minä tukisin kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet kysymyksiä muuttoliikkeestä, Sanoja on paljon, raportteja on paljon ja tilanne menee huonompaan suuntaan. Yli 3000 kuollutta sitten alkuvuoden välimerellä. Ja meille todetaan, että Euroopan unionista on tullut kaikkein vaarallisin manner maahanmuuttajille. Aika hyvä saldo siis. Keitä nämä kuolleet ovat? Siitä minä haluaisin puhua. Ennen kaikkea on ensinnäkin kyse syyrialaisista, eritrealaisista, somaleista, sudanilaista, afgaaneista, palestinalaisista ja kuten Eva Joli totesi, pakeneita kaaosta, kaikki mahdollisia turvapaikanhakijoita, kansallisen suojelun hakijoita. Sanoit, että tästä on oikeudellinen näkemys olemassa. Ei kyllä ole komission ja että Tämä on ongelma. Dublin kolmonen nimittäin nimeltään. Eli mitä vihdoinkin nyt tehdään siinä, eli tartutaan Dublin kolmoseen. Ja lisäksi vielä te mainitsitte Karttumin prosessin, josta olitte iloinen. Karttum on Sudan nimisen maan pääkaupunki ja siellä on päämies ollut kansainvälisen pidätysmääräyksen alla jo pitkään. Minkälaisen merkin se antaa oikein kansainvälisesti, kun pidetään konferenssi siellä maahanmuuttovirtojen hoitamiseksi? Siellä ihmiset pakenevat diktatuuria, pahimpia maailmassa. Se on konfliktialue. Minun mielestäni tässä menee kaikki nurin perin. Mitä Sudanin hallitus tekee, tai Eritrean tai Somalian hallitus laittoman maahanmuuton torjumiseksi, että kertoisivat niistä vaaroista vai hoitakseen leirejä. Tiedämme, missä mennään kyllä. Eli minä todellakin pyyd, kysyn, miten voit olla iloinen olla prosessista? Mistä virkaa siitä on mennä keskustelemaan noiden maiden kanssa, jotka ovat korruptuneita itse vastuussa myös ihmiskaupasta? Okay, thank you. Kiitos. Seuraavaksi Rova Kuchika. Um, the situation of niin, maahanmuuttotilanne Välimerellä ja se, että turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti, on EUn ensisijainen haaste. Tähän tarvitaan kokonaisvaltainen vastaus ja jonkinlainen prioriteettilista, mitä tehdään ensin. Ja olen iloinen, että se on teillekin komission jäsen aivan ensisijaisen tärkeä asia. Minulla olisi kysymys, miten komissio aikoo säädellä uudelleenasutusasiaa, minkälaista mekanismia tähän on tarjolla, kun pakolaiset tulevat EU-hun kun kerran jokaisella EU-maalla on omat kansalaismääränsä, oma BKTnsä, oma kapasiteettinsa hoitaa tätä asiaa. Minkälaista uudelleenasutuspolitiikkaa turvapaikanhakijoille tässä voidaan oikein jäsenvaltiossa harrastaa? Kiitos. Thank you. The commissioner plaintively... Kiitos komission jäsen. Kysyi, olisiko tässä jo kaikki puheenvuorot. No ei, ei vielä, muutaman vielä jäljellä. ei, vaan kysyin, että pitäisikö minun vastata nyt. Minä voin jäädä tänne vaikka vielä kolmeksi tunneksi. Ai, toitko pedin mukanasi? No, muutama puheenvuoro vielä ja sitten olemme päässeet tämän puheen ja luettelun loppuun. Soraya seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Olen suurella mielenkiinnolla seurannut keskustelua ja onnittelen uusista tehtävistänne. Paljon tuli kysymyksiä, joita esille, joita minäkin halusin esittää, ja voin ehkä kirjallisesti myös palata siihen ajatella Romanian asemaa maahanmuutossa. Mutta jos jotain ottaisin esille, niin täällä puhutaan maahanmuuttajista ja vapaasta liikkuvuudesta. Ja kun mistä tässä puhutaan? Ei niistäkö, jotka työntä tekevät tai opiskelevat, vaan kyse on myös romanien kohdalla kerjäistä. Ja täytyy miettiä tätäkin keskustelua. En tiedä, pitäisikö näistä puhua immigrantteina vai emigrantteina. Ja mitä mieltä olette siitä, että tässä tehdään niitä jäsenvaltioita vastaan jotain, jos ihmisiä karkotetaan EU-maasta kohti omia maita? Ja sitten vielä kysymys liittyen raporttiin, joka kuultiin tänään perusoikeusvirastosta. Kertomuksessa on kyse suojelusta, jota tarjotaan Euroopan unionissa, miten heiltä viedään jopa oikeus hakea pakolaisen asemaa tai turvapaikkaa. Miten mieltä olette tästä? Pitäisikö jäsenvaltioiden noudattaa tätä perusoikeuskirjan vaatimuksia? Ja sitten vielä yksi asia. Voitteko kuvitella, että tekisitte aloitteet tila väliaikaisesta pelastusoperaatiosta, kuten Mare Nostrum on, että olisi humanitaarista maahanmuuttopolitiikkaa. Nykyinen politiikka nimittäin loukkaa perusoikeuksia ihmisoikeuksia. Ei se näin voi jatkua, mutta ennen kuin päästään sinne, niin tarvitaan jotain äh, aikaan. 350 pelasti, pelastettiin viime vuonna Kyllä tässä tarvitaan enemmän solidaarisuutta. Ei ole kyse mistään huvimatkailusta tai turisteista, vaan kyse on elämästä ja kuolemasta. Okay, thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Charki. Thank you, Jill. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, te vastaatte ei pelkästään maahanmuutosta ja sisäasioista, vaan myös kansalaisuudesta. Siksi kysymykseni koskee eurooppalaista kansalaisaloitetta. Tänä vuonna tarkistetaan asetusta, meillä on kuuleminen ja me teemme tästä mietinnön. On tunnettua, että komissiolla, komissio vaikeuttaa näiden aloitteen tekijöiden elämää. Vastauksena varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, että hän tukee poliittista vastausta eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen enemmän kuin oikeudellista. Mitä te olette tästä mieltä? Miten näette Euroopan kansalaisaloitteen tulevaisuuden? Kiitos. Seuraavaksi Sophie Intveld. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pahoittelen, että en ollut paikalla heti alusta alkaen, kun PNR-asioista ilmeisesti kysyttiin. En tiedä, onko kukaan täällä ikinä kategorisesti kieltän, kieltäytynyt etenemässä tässä PNR-asiassa, mutta tässä täytyy pitää oikea prosessi mielessä. Jos lainsäädäntöä tehdään, sille täytyy olla oikea perusta, oikea perustelu ottaa asia yleensä esiin, ja tähän mennessä emme ole nähneet mitään todisteita EU-PNR-järjestelmän tarpeellisuudesta. No sitten puhuttiin myös harmonisoinnista. Tiesimme, että ennen kuin komissio aloitti jäsenvaltioiden lahjomisen, sen, että ne alkaisivat tehdä näitä kansallisia PNR-järjestelmiä, mitään järkeviä harmonisointiargumentteja ei kerta kaikkiaan ollut. Ja haluaisin kertoa teille, että Hollannin parlamentti on äänestänyt selvin luvuin ei. Se vastustaa kansallista PNR-järjestelmää EU-rajoitteinen hanke, jolla piti perustaa tällainen kansallinen järjestelmä, on nyt hylätty kokonaan. Aiotteko te nyt laatia jonkinlaisen velvoitteen, että myös Hollannin olisi tehtävä tällainen pääni järjestelmä ja sitten survaa sen väkisin läpi myös Hollannin parlamentissa? Haluatteko, että Euroopan parlamentti pakotetaan toimimaan samoin? Jos haluatte pääsemme tässä asiassa sopimukseen, niin silloin ehdotan, että panostatte kovasti myös tietosuoja-asioihin, ettekä vain PNR. Kiitos, tuo viimeinen osa ei ollut kyllä kysymys. Anteeksi, Sofi. Sanoin vain komission jäsenelle, että se ei ollut kysymys. Kiitos. Seuraavaksi Abiel Sisman. She here. Gracias. Kiitos. Losing you, you're always... Niin anteeksi, olette niin kaukana takana, että en näe teitä aina. Gracias. Kiitos. Hyvä komission jäsen, minun sukupolveni kasvaa saman aikaan kuin Euroopan unionikin on muotoutunut. Puhutaan oikeuksista, hyvinvoinnista, että kaikki ova olisivat eurooppalaisia kansalaisia, mutta me olemme nyt jo aikuistuneet, emme enää usko satuihin. Espanjan valtiossa Euroopan merkitsee leikkauksia, epävarmuutta, Nuorilta on viety toivo, toivo työstä, itsenäistymisestä ja tulevaisuudesta. He ovat joutuneet menemään maanpakoon. Tuhansia on mennyt ja moni jo pakkaa löytäkseen Euroopan ja solidaarisuuden. Monissa maissa systemaattisesti noudatetaan kuitenkin karkotusmääräyksiä vaikka on kyse EUn kansalaisista, hän ole tavallaan yhteisön kansalaisista, vaan on kyse tavallaan rasitteesta nykykielen mukaan. 2013 velkiä viranomaiset tekivät karkotuksia yli 4000 EUn kansalaisen kohdalla. Saksan parlamentti viime marraskuussa hyväksyi lain samalla tavoitteella. Ja marraskuun 22. Cameron ilmoitti vastaavista toimista, eli viranomaiset heittää maasta Euroopan unionin kansalaisia kuuden kuukauden jälkeen, jos se eivät pysty osoittaa, että ovat työ löytäneet lyhyellä aikavälillä. Euroopan unionissa nyt pystytetään sisäisiä muureja ja se on direktiivi itse asiassa 2012 direktiivi. Tiedämme, että se puuttuu liikkumisvapauteen, joka on tärkeä Euroopan unionin rakentamisessa – mitä tehdään direktiiville? Kumotaanko vai muutetaanko? Vai sallitaanko jatkossakin Euroopan unionin kansalaisten karkotukset? Ja se lisää xenofobiaa ja löytyy yhä enemmän syitä kuilulle pohjoisen, etelän idän ja lännen välille. Kiitos. Seuraavaksi Halla-aho. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Herra Juncker totesi, vaalikampanjassaan, että mitä maahanmuuttoasioihin tulee, turvapaikka-shoppailun pitäisi olla eräs tämän komission prioriteeteista. Tässä viitataan sellaiseen ilmiöön, jossa laittomat maahanmuuttajat eivät hae turvapaikkaa siinä ensimmäisessä maassa, johon saapuvat, vaan sellaisessa maassa, jossa turvapaikan saaminen on esimerkiksi yhdistämisen perusteella todennäköisintä tai jossa sosiaaliturvajärjestelmä on kaikkein anteliain. Annan tästä esimerkin. Viime vuonna Ruotsi vastaanotti tuplasti niin paljon turvapaikkahakemuksia kuin Italia. Ranskaan ja Saksaan tuli viisi kertaa niin paljon. Ja toisaalta sitten Italia on se jäsenvaltio, valtio, johon suurin osa näistä laittomista maahanmuuttajista ensimmäisenä tulee tämänlainen vapaa liikkuvuus todella syö Dublin-mekanismin uskottavuutta ja horjuttaa koko Schengen-järjestelmää. Se aiheuttaa myös aivan suhteettoman suurta taloudellista ja sosiaalista taakkaa niille jäsenvaltioille, joiden omat standardit ovat keskivertoa parempia. Minä haluaisin tietää, minkälaisia ajatuksia tai suunnitelmia teillä on tämän ongelman korjaamiseksi kun selvästi jotkut jäsenvaltiot ovat paljon houkuttelevampia kuin toiset, ja että turvapaikanhakija voi todellisuudessa valita, mihin maahan turvapaikkahakemuksensa jättää. Herra Juncker sanoi, että tarvitsemme yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa tämän ongelman ratkaisemiseksi, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaisi? Tarkoittaisiko se yhteisiä standardeja jotka varmasti on poliittisesti ja taloudellisesti vaikea saavuttaa. Tarkoittaako se taloudellisen taakan jakoa, unionin sisällä olevien maahanmuuttajien jakamista eri maihin vai mitä? Kinichi. Kiitos. en Viimeiseksi Rova Kinichi. Grazie. Kiitos puheenjohtaja Moraus. E, ihan lyhykäisesti lupaan. Täällä on paljon tullut kysymyksiä. Mielenkiinto on osoitettu muuttoliikeaiheeseen. aiheeseen se on lähinnä minunkin sydäntäni, varsinkin tuki yksimmat liikkuville alaikäisille niin, että voitaisiin jotenkin taistella ihmisoppijat ja salakuljetuksen varten. Mutta yhden kysymyksen esittäisin nimenomaan Triton-operaation liittyen. Pari viikkoa sitten Sisilian yhdessä provinssissa on kaupunki, jonne tuli 1700 maahanmuuttajaa. Siellä oli aikaisemmin Mare Nostrum ja nyt on Triton operaatio. Olisi hyvä saada lisätietoja Triton hankkeen jatkosta ja pituudesta. Onko ajateltu, että mietitään, miten se on onnistunut, kun valitettavasti maahanmuuttovirrat vain kasvavat kasvamistaan. Kiitos. Kiitos, Katarina. Nyt tässä tuli kysymys maratoni. En ikinä varmaan ollut, ollut kokoude, kokoude, kokouksessa, jossa kaikki valiokunnan jäsenet esittävät kysymyksen. Olette tehneet näköjään muistiinpanoja. Jos yksityiskohtia jää puuttumaan, niin varmasti voitte kirjallisesti vastata kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos. Jos joitakin tietoja ja puuttumaan, niin täytyy sanoa, että niitä vähän oli todella kattava kysymystulitus, joka tässä tuli. Tämä oli melkein intensiivisempää kuin itse kuuleminen, sillä tässä on, oli kyse hyvin tarkoista aihealueista. Mutta arvostan sitä, että voin täällä kuulla teidän mielipiteitänne asioista. uudelleen sijoittamispolitiikasta ensiksi. Se perustuu perustavanlaatuisiin oikeuksiin ja me haluaisimme käyttää kaikkia mahdollisuuksia antaa paikka niille ihmisille, jotka laillisesti tulevat maahan ja EUn alueelle. Minä, minähän sanoin jo, että emme halua EUsta mitään linnoitusta ja sen voin tässä vain toistaa uudelleen. Sanoin, että maanantain kokouksessa Genevessä aiomme keskustella vielä tästä asiasta. Ja sitten Soraya ja Postille puhuitte turvapaikanhakijoista. Ja Triton operaatiosta. Tämä ohjelmahan on nyt meneillään, tämä operaatio, ja voin sanoa, että siitä on tähän mennessä tullut vain myönteisiä tuloksia. Ohjelma on hyvin intensiivinen, intensiivisin kaikista tähän astista ohjelmista 45 pelastustapausta on jo rekisteröity tähän mennessä, eikä pidä myöskään unohtaa, että tietyt yksityiskohdat ovat kansallis- tai siis jäsenvaltioiden toimivallan alaisuudessa. Tietysti tämä on hyvin tärkeä aihe ja me teemme tietysti yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Mitä tulee radikalisoitumiseen, me jäsenvaltioiden yhdessä, kanssa yhdessä yritämme torjua radikalisoitumista. Ja sitten tiedot suurelle yleisölle meidän pitää löytää tapoja torjua ääriliikkeiden laajentumista ja radikalisoitumista. Herra Engel, te viittasitte yhteistyöhön puheenvuorossanne. Alussahan meillä oli pilottihanke tämän testaamiseksi ja Ja komissiossa on nähtävissä kyllä vaikuttavaa solidaarisuutta. Me olemme, käytämme sellaista toimintatapaa, joka on hyvin vaikuttava ja saamme todellakin komission kollego, kollegiossa aina kaikilta kollegoilta myös tukea. Ja viitasta myös Eritrean tilanteeseen. Siellä on hirvittävä järjestelmä käytössä. Esimerkiksi mitä tulee asevelvollisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset yrittävät lähteä etsimään parempaa elämää Minulla, minä kävin keskusteluita kulissien, kulisseissa myös, ähm, myös äm, näistä asioista. Ja sitten kartumin prosessista, kartumin prosessi on nimi, mutta se ei tarkoita sitä, että kyseisessä maassa oleva hallinto jotenkin laillistettaisiin. Kartum on käytetty on tässä vain kaupungin nimenä tässä nimessä, prosessin nimessä. Näiden neuvotteluiden puhuja keskeytetään. No, nimikin voitaisiin muuttaa, mutta minusta oli tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tämä kokous oli tärkeä ja että tapasimme näiden maiden edustajia kokouksessa. tässä, tämä oli tästä keskeisenä asiana. Oli kyse siis humanitaarisesta inhimillisestä puolesta. Ja on tärkeää, että EU auttaa näitä maita. Tärkeintä on se viesti, tästä kokouksesta, että nämä maat ovat valmiita tekemään yhteistyötä meidän kanssamme ja Italian puheenjohtaja valtio on tehnyt hyvää työtä tämän eteen. Lopes Aguilar teki myös hyvin tärkeitä huomioita. Ensiksi nämä välittömät palautukset. Mehän puhuimme tästä viime viikolla Strasbourgissa ja sanoinkin siellä, että EU-lainsäädäntöä on noudatettava. Eli meidän on tarkailtava tilannetta, mutta kaikkien on tietysti pantava täytäntöön ne standardit, joita on olemassa. Ja sitten viisumit. Ertaisin, että me tapaisimme vielä tämän aiheen puitteissa uudelleen Strasbourgissa keskustelemme tästä, mutta meidän pitäisi vielä järjestää toinenkin kokous aiheesta. aiheesta. Niin, kysymys tuli kollegalta, joka, jonka nimi on Thomas, en nyt pannut merkille sukunimeä, mutta hän puhui Frontexista. Täytyy sanoa, että en tätä kysymystä aivan täysin ymmärtänyt, mutta Frontexista voin sanoa, että ohjelma on osoittautunut menestykseksi, mutta tietysti parantamisen varaa on. Frontex on oikeastaan kuin tämmöinen ö, turvaverkko meidän pitää ottaa huomioon, että eurooppalaisia rajoja on myös suojeltava. Käytännössä on niin, että Frontex toteuttaa tehtäviään, mutta antaa myös humanitaarista apua. Eli tässä ei ole kyse pelkästään yksittäistä hankkeesta, vaan tämä työ menee myös pidemmälle. Tanja Fajon, mm, tästä sanoin oikeastaan puheenvuoroni aluksi jo jotakin tästä teidän kommentistanne. Eli siis todellakin tämä ehdotus on vedetty takaisin ja me komissiosta aiomme esitellä uuden kattavan ehdotuksen. Ja tietysti me otamme myös teidän kommenttinne huomioon tässä. Hetkinen, sanoo puhuja. Niin en tiedä, liittyykö tähän Tanja Fajonin kysymykseen vielä jotain muutakin, en nyt sitä muistiinpanoista, niin sitä näen. Nää. Herra Koelho. Tässä ei ole kyse pelkästään pilottihankkeesta, vaan kyse on loppuvaiheesta. Meidän pitää nyt odottaa tutkimusta, joka on laadintavaiheessa tällä hetkellä. Ja sitten Silvi Kiomen kysymys ihmissalakuljetuksen torjunnasta ja yhteistyöstä kolmansien valtioiden kanssa. Me emme voi torjua ihmissalakuljetusta ja tämän, tämän tyyppistä rikollisuutta, jos toimia ei ole kaikissa maissa. Myös kauttakulkumaat ovat tässä tärkeitä. Myös ni, niitä ihmissalakuljettajien toiminta vahingoittaa. Eva Jolin kysymyksen sanoin jo, että minä en usko, että EUsta pitäisi tulla linnoitus. En haluaisi sellaista. Niin herra Cameronin puhe siitä, siihen en voi kyllä kommentoida mitään yksityiskohtaisempaa. Cameron puhui EU-kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta. Hän ei puhunut kolmansien valtioiden kansalaista vaan EU-kansalaisista. Eli EUn sisäisesti liikkuvia kansalaisia ei voi kutsua maahanmuuttajiksi. Tästä varmasti ö, voitte vielä kollegoiden kesken puhua. Dublin-järjestelmä. Joka päivä me näemme, mihin tämä järjestelmä johtaa. Meillä on tässä järjestelmässä artikla 33 toiminnan parantaminen, mutta voin sanoa, että tällä hetkellä Me käytännössä olemme todenneet, että Dublin ei toimi niin, että saavuttamisen ne tavoitteet, joita tälle järjestelmälle on asetettu, eli järjestelmää on tarkistettava. Tämän tarkistuksen teemme tietysti yhteistyössä teidän kanssanne. Ja sitten romanien tilanteesta. Romanit ovat EUn kansalaisia, eivätkä EUhun tulevia maahanmuuttajia. Se oikeastaan vastaa jo teidän kysymykseenne. Ja sitten eurooppalainen kansalaisaloite. Siitä vastaa herra Timmermans. Mutta tietysti tällä on tekemistä myös EUn kansalaisuuden kanssa. Ja kansalaisuusasiat tietysti myös liittyvät minun salkkuuni. Se tuli, tämä kansalaisuusasiat tulivat oikeastaan viime hetkellä mukaan salkkuuni. Tämä tärkeä aihe, kansalaisuusasiat, siitä täytyy, minun täytyy tunnustaa, että en ehtinyt siihen vielä perehtyä tarpeeksi syvällisesti. Se on hyvin tärkeä aihe, mutta minun pitää vielä perehdyttää itseni vielä tarkemmin siihen. Matkustajatietorekisterijärjestelmät eli PNR-järjestelmät, tästä kommentoitiin myös. Me olemme puhuneet siitä tänään useamminkin. Harmi, että ette olleet alkuvaiheessa tässä keskustelussa mukana. Sanoin, että me tarvitsemme eurooppalaisen matkustajatietorekisterin. Miten tämä sitten toimisi käytännössä ja miten käytännössä perusoikeuksia suojellaan, se on vakavasti otettava kysymys, jota meidän on, käs- meidän on käsiteltävä. Meidän pitää luoda ennakkoedellytykset PNR-järjestelmän turvalliselle toiminnalle. Ja tämän lupauksen me kyllä pidämme. Ja sitten Sinichille vielä Triton operaatiosta. Triton ei korvaa Mare Nostrum-ohjelmaa. Triton tukee jäsenvaltioiden toimia rajojen suojelussa ja valvonnassa. Tässähän on kyse aloitteista ja politiikasta jäsenvaltioiden välillä, joilla osoitetaan solidaarisuutta. Maahanmuuttopolitiikka ilman solidaarisuutta ei toimi. Menneisyyden hyvin kivulias politiikka, jossa taakkaa on siirretty siirtyy jäsenvaltiosta toiseen. Se ei toimi eikä se ole oikeudenmukaista. Meidän pitää liittää solidaarisuus yhteen jäsenvaltioiden vastuun kanssa. Ja neuvoston suuntaan aiomme edistää sitä, että jokainen todellakin kantaa oman vastuunsa. tämän solidaarisuuden suhteen on otettava eurooppalaiset saavutukset, perusoikeudet huomioon. Ennen kaikkea on suojeltava niitä henkilöitä, jotka, ö, jotka ovat herkemmässä asemassa. Kiitos komission jäsen. Öm, Jacques Barrault kuoli tänään aamuna. E, ja on ehkä oikein vielä muistaa häntä. Monet kollegat ovat tästä sanoneet, joten haluaisin, että pöytäkirjaan merkitään, että muistamme tässä kokouksessa myös Jacques Parota. Näiden 46 kysymyksen jälkeen olisi aika epätodennäköistä, että, epä, että, epätodennäköistä, että komission jäsen pystyisi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Meillä on nyt täällä vain yksi komission jäsen, ja tämä on ollut maratoniistunto. Me emme hoida tätä enää tällä tavalla, vaan me jaattelemme tämän eri aihealueisiin, esimerkiksi PNR-järjestelmiin, laillisen maahanmuuttoon, näin toimimme tulevissa kokouksissa, joten keskitämme kysymykset tiettyihin aihealueisiin, jotta saamme yksityiskohtaisempia vastauksia ja enemmän vuoropuhelua. Tämä olisi hyvä, mutta on myös tärkeää, että uudet jäsenet ja vanhat jäsenet myös saavat esittää kysymyksiä kaikista salkkunne osioista. En siis pyydä anteeksi tätä kysymysmaratonia, mutta lupasin oikeastaan, että tämä ei olisi yhtä rasittavaa kuin kuuleminen. Eh, en ehkä pystynyt tätä lupausta pitämään. Toivottavasti kuitenkin kaikki tämän kestivät ja kollegat saivat vastauksia kysymyksiinsä. Ja tietysti seuraava kokous sitten keskittyy yhteen tällaiseen aihealueeseen. Um, Sen verran totesin, että olisi parempi, että keskityttäisiin joihinkin teemoihin kokouksissa, saataisiin enemmän sisältöä, hyödyttäisi kyllä minuakin enemmän. Uh, kiitos jäseniä kärsivällisyydestä. Kiitos koordinaattorille ja jäsenille kysymyksistä. Odotitte vastauksia eikä niitä aina tulle, mutta kiitos uh, kärsivällisyydestä, että ehkä saaneet kaikki haluamienne vastauksia, mutta kiitos todella kärsivällisyydestä. Tämä oli hyödyllistä. Niin, kuitenkin jokainen sai jonkinlaisen vastauksen, ei ehkä haluamansa vastausta, mutta kiitos komission jäsenelle jälleen tästä sessiosta. Otamme, odotamme innolla seuraavaa kokousta teidän kanssanne. Colleagues, um, we're moving on to the next point, which is the um, No niin, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Rikosoikeudellisissa menettelyissä epäiltyinä tai syytettynä olevien lasten menettelylliset takeet. Anteeksi tämä viivästys. Tässä käsittelemme nyt mietintöluonnosta 27 marraskuuta 2013 komissio julkaisi ehdotuksen direktiiviksi, näistä menettelyllisistä takeista. Se on osa toista menettelyllisten oikeuksien pakettia. Ja viime kaudella, maaliskuussa 2014, edellinen esittelijä Libessä jul- tai esitteli mietintönsä ja neuvosto on hyväksynyt yleisnäkemyksensä tänä kesänä. Ja nyt Katerina Kinichi on uusi esittelijä. Muistutan, että 11. marraskuuta meillä oli mielenkiintoinen kuuleminen tästä ehdotuksesta ja myös muista direktiiveistä, syyttömyysolettamasta ja, ja oikeusavusta. Nyt äh, Rova Kinichi saa esitellä tämän mietintöluonnoksen ja sitten kuuntelemme varjoesittelijöiden mielipiteet ja pyydän vielä anteeksi tätä viivästystä. Kateriina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja Morais. Ennen kaikkea toteaisin, että olen erityisen tyytyväinen, että sain tämä aiheen ensimmäiseksi tehtäväkseni live erityisesti. Nimittäin alaikäistarjottavat takeet ovat aihe, johon olen uhrannut paljon aikaa jo Italiassa. Ensin alaikäisten syyttäviranomaisena ja, ihan sitten myös tuomioistulaitoksessa. Kun ajatellaan minun käytännön kokemuksiani tältä alalta, niin se on ollut hyödyksi myös tässä työssä, kun direktiiviä olen käsitellyt. Se on tavallaan ollut minulle tavallaan eräänlainen kompassi antanut osviittaa huomioiden erilaisia vaatimuksia, kun direktiiviä on laadittu ja tarkistettu. Minä uskonkin, että on kyse kahdesta tarkoitusperästä direktiivissä. Annetaan niihin vastauksia. Ennakin täysimittaisesti halutaan taata alaikäisille oikeuksia ja sitten miettiä myös, miten toimii rikosoikeudellinen menettely kaikissa jäsenvaltioissa eri oikeusjärjestyksissä. Ensinnäkin jos ajatellaan rikosmenettelyä, niin valitettavasti se ei aina ole niin objektiivista ja puolueton kuin on tarpeen sekä rikoksen tekijän että myös uhrien kannalta. Siksi tämä ei sinällään muutta sinällään alaikäisyyden määritelmää tai haavoittuvuuden merkitystä. Kun tässä tällaiset reunaehdot on, niin kun ajatellaan, mistä tästä keskustellaan, niin on tärkeää antaa riittävät takeet. Puheenjohtaja totesikin, että tässä on muitakin hyväksyttyjä toimenpiteitä jo ollut, ja on käyty keskusteluja, esimerkiksi menettelytakeet, silloin kun on kyse rikosrahoituksen menettelystä, se hyväksyttiin 2009 neuvostossa Sielläkin tavoitteena oli taata päätösten vastavuoroinen tunnustaminen rikosasioissa ja saada aikaan oikeuden, oikeuden alue, jota on nyt työstetty eri näkökulmistaan. Siksi minä haluaisin sanoa, että mitä tulee näihin muihin paketin niin alaikäisen koskeva direktiivi ehkä voisi avata oven laajempiin mahdollisuuksiin. Kun ajatellaan direktiivin soveltamisella niin se koskee sinällä vain rikosratkaisumenettelyä alaikäisten kohdalla, mutta tämän direktiivin myötä ehkä voidaan miettiä laajempia näkymiä. Kun ajatellaan muita toimenpiteitä, niin tässä puututaan vain yhteen menettelykysymykseen. Alaikäisen koskeva direktiivi ehkä sinällään voisi luetteloida laajemminkin oikeuksia – jota tarjotaan alaikäisille rikosodellisissa menettelyissä. Saataisiin yhtenäinen rakenne, koodisto vähimmäisvaatimuksiksi ainakin, ja sitten niitä voidaan räätälöidä erityistarpeiden mukaan alaikäisen varten. Minusta tämä on aimo askel eteenpäin siihen suuntaan, että saadaan aikaan oikeudenmukaisen oikeudellisen menettelyn malli alaikäisen varten, kuten jo korostin. Sitä käsiteltiin myös kuulemisessa, johon puheenjohtaja viittasi. Tässä minä haluaisin ennen kaikkea tuoda esille sen, että tässä on valtavia eroja. Noin 9 miljoonaa tulee näihin rikollisiin menettelyihin alaikäisiä ja käytännöt vaihtelevat maasta toiseen. Tämä direktiivi pyrkii yhdenmukaistamaan lainsäädäntöä näiltäkin osin, että päästäisiin eroon näistä eroavaisuuksista. Eri, edellinen esittelijä jo aloitti työn tämän parissa ja minä olen hyväksynyt direktiivisen rakenteen sellaisena ja keskeisimmät osatkin. Minä olen työstänyt tätä direktiiviä syvällä vakaumuksella – minä uskon myös siihen, että tämä voi olla merkittävä askel eteenpäin, että voidaan tiettyjä takeita antaa alaikäisille oikeuden rikosoikeudessa menettelyssä. Mitä tulee sitten itse aiheeseen ja sisältöön, niin ehdotuksessa on joitakin keskeisiä osia komission jäljiltä. Ensinnäkin oikeus käyttää avustajaa. Sitä ei voida luovuttaa missään tapauksessa pois. Ja tämä on tärkeä ja tarpeellinen määräys, että Oikeusavustalla nimittäin on strateginen rooli alaikäisellä, ei ole kyllä pelkästään takkeesta, joka liittyy itse menettelyyn, vaan se koskee käsittääkseni myös koko kirjoa oikeuksia, joita tarjotaan alaikäisille. Paitsi että tämä on tärkeä osa direktiiviä, niin haluaisin korostaa myös niihin takeisiin, jotka liittyvät kuulusteluihin alaikäisten kohdalla ja miten itse itsessä osallistua myös oikeudelliseen menettelyyn, että hän saisi tietoja tuomareilta, tuomareista, asenajajista, kaikista niistä toimijoista, jotka ovat yhteydessä alaikäisiin rikosoikeudellisessa menettelyssä. Lisäksi täällä on määräyksiä, jotka liittyvät vapauden menetykseen. Sen pohjalta meidän täytyy miettiä myös tätä, siitä, että tämä on oikeasuhtainen ja se on vain viimeinen keino, jolla ei ole käytössä mitään muuta vaihtoehtoisia keinoja. Täytyy aina taata se, että alaikäisen vapauden menestyksessä kunnioitetaan hänen oikeuksiamme suhteessa aika, täysikäisiin. Tässä on keskeisin sisältö, jota voin minäkin tukea. Sitten, no pyrin aivan lyhyesti kuitenkin puhumaan, niin olen tehnyt joitakin tarkistuksia, joissa olen pyrkinyt laajentamaan tai vahvistamaan jossain määrin niitä takeita, joita jo on muutenkin ehdotuksessa. Eli tässä on jonkin verran laajennettu alkuperäisen ehdotuksen takeita, ja minä viittaisin ennen kaikkea kaikkein yleisimpään niistä, joka liittyy itse direktiivin soveltamisalaan, eli kaksi artiklaan ja se koskisi niitä, jotka ovat 18 vuotta täyttäneet, mutta eivät vielä 21 vuotta, jos rikos on tapahtunut ennen kuin 18 vuotta on tullut täyteen. Tämä ratkaisu vastaa niitä asiakirjoja, joita on myös kansainvälisissä yhteyksissä ollut esillä viime vuosina, ja näin voitaisiin antaa asianomaiselle rikoksen tekijälle suo, takeita silloin, kun hän oli tehtäessä vielä alaikäinen. Eli tämä on ehdotus laajentaa näitä oikeuksia. Siellä on myös 41, 42 ja 43 tarkistukset, jotka liittyvät 12.2, joka liittyy alaikäisten suojeluun myös pidätyksen yhteydessä. Ja tässä pyritään siihen, että on kyse tehokkaista rakenteista, asianmukaisista rakenteista, että kohtelussa noudatetaan määräyksiä ja aina pidätettyjen nuorten kohdalla suojelemme heidän oikeuksia. Ja kyse on myös riippumattomista säännönmukaisista tarkastuksista. Sitten vielä aivan lopuksi jotain johtopäätöksiä. Kolme artiklasta esimerkiksi oltiin sitä mieltä, että olisi hyvä saada sinne jonkinlaista osviittaa siitä, jos on jotain epäilyjä alaikäisyydestä, niin sitten se pitäisi jotenkin aina tavallaan ottaa olettamana. Sitten viisi artikla, joka liittyy oikeus vanhempainvastuunkantajan tiedonsaantiin, niin olisi hyvä laittaa sinnekin jotain tarkempaa, että voitaisiin jokin muukin aikuinen huomioida, jos ei ole mahdollisuutta huomioida vanhempainvastuunkantajaa. Tässäkin pitäisi olla kyse aikuisesta, jonka lääkäri itse on maininnut ja jonka toimivalta viranomainen on hyväksynyt, tai jos ei ole alaikäiseltä mitään tietoa saatu, niin ainakin sitten henkilö, joka on viranomaisen nimittämä ja alaikäisen hyväksymää. Tässä on paljon muitakin kohtia vielä, joista voisin puhua, mutta jätetään aikaa keskusteluakin vielä pari täsmällistä kuitenkin. Nimittäin aivan 12 artiklan uusi kohta, joka liittyy vapauden menetykseen niin siellä on myös pidätys olettama, joka ei ollut alkuperäisessä tekstissä. Ja sinne tulisi myös artikla oikeussuojakeinoihin liittyen. Sitten se ei ole direktiivissä nyt, mutta se vastaa muita paketin direktiivejä. Jääkö tämä tähän? Kiitos tästä ajasta, jonka sain puheenjohtaja, mutta myös kiitos siitä, että henkilökohtaisestikin olette osoittanut kiinnostusta tähän Kiitos myös kaikille kollegoille, jotka täällä ovat kuunnelleet tarkkaavaisesti. Hekin ovat varmasti huomanneet, miten innokkaasti näitä asioita käsitellään, varsinkin näitä ihmisoikeusasioita tässä valiokunnassa. Thank you very much. Kiitos paljon, Katerina. Paras tilanne on juuri se, että on näin paljon taustatietoa ja saa sitten haluamansa mietinnön käsittelyyn. Olin tuossa kuulemisessa 11. marraskuuta ja on ikävää olla sellaisessa tilanteessa, pitää nopeuttaa keskusteluita, sillä nyt valitettavasti tämä keskustelu komission kanssa oli niin pitkä ja nyt meillä on tämän jälkeen suljetuin oviin käytävä kokouksen osa vielä, joten Haluaisin nyt, ketkä varjoesittelijät haluavat käyttää puheenvuoron. Herra Saki haluaa käyttää puheenvuoron, mutta voisivatko muut koordinaattorit tai varjoesittelijät osoittaa nyt, jos haluavat puhua? Laura ja Silvi. Joten voiko lopettaa tähän sitten lopettaa tämä puheenluettelon? Herrat Saki seuraa er, ensiksi EPPn varjoesittelijänä. Ja nopeasti kiitos, tai lyhyesti voisitte puhua, sillä meitä loppuu nyt kyllä kohta aika. Ur magyarul fogok beszélni. Kiitoksia. Minä puhun unkaria. Ma jelentistövi asszony tervezetét kiváló munka. Niin, tämä mietintöluonnos on mielestäni todella hyvää työtä. Ja koko tässä valiokunnassa vallitsee asiasta suhteellisen suuri yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Me haluamme laadukasta työtä tässä asiassa. Ja on tärkeää pyrkiä minimoimaan sitä traumaa, jota lapsille aiheutuu. Ja sitä varten muun muassa lasten kuulustelut, ne tulisi videoida ja tallentaa No sitten tästä ikärajasta joskus on vaikea varmistaa lapsen ikää, varsinkaan jos mitään asiakirjoja ei ole saatavilla tai niitä ei tällä lapsella ole. Meidän pitäisi pyrkiä harmonisoimaan tätä niin paljon kuin mahdollista Euroopan tasolla. Paras ratkaisu tähän olisi, että jos oletetaan, että lapsi on alaikäinen, niin silloin, silloin todella lähdetään aina tästä oletuksesta, että, että näin on. Tässä voidaan ottaa huomioon muun muassa lapsen kypsyysaste, terveystausta, perhetausta, sosiaalinen, sosiaaliset olot, taloudellinen tausta. Tämä kaikki voivat vaikuttaa tähän yksilölliseen arviointiin. No seuraavaksi sitten teemme tarkistuksia ja olen varma, että yhdessä esittelijän kanssa ja yhdessä kollegoideni kanssa saamme aikaiseksi hyvän neuvottelupohjan neuvoston kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Tavoitteenahan on puolustaa lasten oikeuksia entistä paremmin eri vaiheissa prosessia. Kiitos herra Tsaki, kiitos että puhuitte lyhyesti. Arvostan sitä. Seuraavana EFTDn varjoesittelijä Laura Ferrara. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollega Kinichille. Voin onnitella teitä ja kiittää myös. On, teillä on tarvittava pätevyys olla esittelijänä näin tärkeässä asiassa. Olen aivan samaa mieltä tästä ehdotuksesta ja minusta on erityisen hienoa, että tarkistus 14 ja 21 otettiin myös mukaan niin, että paikalla ei ole pelkästään asianajaja, vaan myös vanhempain vastuunkantaja. Hienoa on myös äh, lapsen yksilöllinen arviointi ja sitten menettelylliset takeet myös alle 21-vuotiailla vuotiaille. Eli ö, äh, tätä voitaisiin vielä laajentaa, mutta mietintö on kyllä oikein hyvä. Ja sitten Silvia Ivon. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Halusin vain kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Olen lukenut sen. Tarkistukset ovat oikein hyviä ne vahvistavat lasten oikeuksia. Minusta on erityisen hienoa, ja tämän esittelijä mainitsikin äh, tässä artiklassa kolme, nimittäin jos ei tiedä tarkalleen, miten vanha lapsi on, niin silloin pitäisi ö, tehdä lasten, lapsen hyväksi menevä olettama. Ja varmasti saamme tämän taakse enemmistön, jotta voimme vahvistaa lasten oikeuksia. Kiitos. Kiitos. Tämä oli oikein sopiva vastaus vaan edelliseltä parlamentin varapuhemieheltä. Kiitos paljon. Tarkistusten määräaika, jättämisen määräaika on muuttunut, joten pankaa se merkille. Se on 6. tammikuuta nyt. Nyt haluaisin hieman neuvoja, mikä on, mitä aikataulu nyt näyttää, miten pahalta tilanne näyttää nyt aikataulun suhteen? Ai ei itse asiassa tilanne olekaan niin huono. Ei aivan niin kamala. Komissio siis saa ensiksi puheenvuoron minuutiksi. Tai muutamaksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitos. Tai siis voisitte keskittyä äh, Kateriinan mainitsemiin seikkoihin. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja komission puolesta. Kiitän lämpimästi esittelijää tästä mietintöluonnoksesta ja sen lähettämistä. Se sallii, että edistymme tässä tärkeässä asiassa olemme tyytyväisiä mietintöluonnokseen. Se säilyttää komission kattavan ja kunnianhimoisen lähestymistavan ja menee jopa pidemmälle kuin jo ehdotetut oikeudet. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, mutta kuten esittelijä korosti, tärkein kysymys, tärkein säännös on tuo asiantuntijan apu. Ja tästä arvostaisin, jos pitäisi yllä meidän kunnianhimoisen lähestymistapamme. Ja sitten poikkeukset ovat, kunnat, niin että otetaan huomioon lapsen etu, ovat mielenkiintoisia. Ja sitten viimeiseksi komission puolesta hyvä puheenjohtaja, me olemme valmiita tekemään esittelijän kanssa tiukkaa, tiivistä yhteistyötä mietinnön valmistelemisessa ja kokousten valmistelemisessa. Kiitos paljon. Kiitos, että puhuitte nyt lyhyesti ja sitten herra Matais Italian puheenjohtajakauden puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Tästä mietintöluonnoksesta olemme kiinnostuneita siitä. Varmastikin neuvoston puolelta voidaan sanoa, että esittelijän tavoitteet, jotka ovat tässä olleet ohjenuorana, ovat olleet myös neuvoston tavoitteita, että löytyy tasapaino siinä, että vahvistetaan alaikäisille tarjottavia takkeita, kun he ovat rikosoikeudellisissa menettelyissä, varsinkin kun on kyse haavoittuvassa asemassa olevista alaikäisistä, ja sitten mikä puolestaan on oikeusmenettelyn luonne. Eli mikä on sen viime kädessä oleva tavoite, eli tässä pitää huomioida siis myös muiden tahojen, esimerkiksi uhrien etunäkökohdat, koska he odottavat myös nopeaa vastausta heihin kohdistuneihin rikoksiin. Sitten mitä täällä esille tuli, niin en usko, että tässä on syytä mennä niihin. Kesäkuussa neuvosto jo käsitteli tätä esimerkiksi oikeuskäyttöavustajaa Haluaisin myös mainita sen, mitä tulee yksilökohtaiseen arviointiin, niin olemme hyvin lähellä kannoissamme. Varmasti sen pohjalta kyllä löytyy yhteinen näkemys. Mitä tulee sitten vielä muihin kysymyksiin, niin erimielisyyttä ehkä on, mutta varmaan yhteinen innoituksen lähde meillä on tässä tekstissä. Kuten esittelijäkin itse totesi, varmasti on hyvä tätä työstä. Sitten aikataulusta puheenjohtajavaltio Italia oli kovin kunnianhimoinen, kun me tämän käynnistimme myös neuvottelujen kanssa, parlamentin kanssa. Mutta tässä aika on ollut meitä vastaan. Mutta voin kyllä taata sen, että tässä vaiheessa annamme tukemme. Katsotaan nyt vielä, mitä voitaisiin parlamentin kanssa neuvotella eteenpäin, mutta kaikki muutkin valtuuskunnat kyllä valmiita tekemään yhteistyötä, jotta saataisiin aikaan sellainen teksti, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Kiitos. Thank you very much. I've given the... Kiitos paljon. Annoin tuon uuden määräajan, joten näin olemme saaneet esityslistan kohdan käsiteltyä. Kiitos kaikille. Niin, kello onkin nyt tasan varttia vaille kuusi ja siirrymme suljetuin ovin käsiteltävään kokouksen osaan, joten ne kollegat, joilla ei ole lupaa jäädä tänne huoneeseen, haluaisin pyytää heitä ystävällisesti lähtemään mahdollisimman nopeasti. Two no, uh, on